Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät, varapuhemies Rakakis ja minä itse haluamme nyt äh, saada tämän seuraavan istuntomme käyntiin. Minäpä jälleen kerron miten tämä työmme järjestetään. Kaikille puhujille on kahden minuutin puheaika, mutta komission jäsen Olli Rehn, jonka toivotamme tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin jälleen, saa alustajana pidemmän puheajan. Mutta Olli Rehnin puheenvuoron jälkeen sitten näitä kahden minuutin puheenvuoroja, neljä tai viisi puhujaa kansallisista parlamenteista ja sitten yksi puhuja Euroopan parlamentista kulloinkin. Ja me tässä sitten johdamme kokousta yhdessä, kollegani ja minä. Eli me aloitamme komission varapuheenjohtaja Olli Rehn, talous- ja raha-asioista vastaava komission jäsen, on ikään kuin meidän valtiovarainministerimme. Komission varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Thank you, thank you, chair. Thank you. Kiitoksia, varapuhemies. Kiitos Otmar, kiitos hyvät parlamentin jäsenet. EU, Euroopan parlamentista ja kansallisista parlamenteista. Aluksi haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta tulla mukaan tähän Euroopan parlamentaariseen viikkoon ja parlamenttien väliseen konferenssiin, joka koskee talouden ohjausjärjestelmää EU:ssa, kuten on sovittu finanssipoliittisessa sopimuksessa. Mielestäni tällä tavalla voidaan vaikuttaa Euroopan taloushallintoon tätä kautta, ja tässä kokouksessa meillä on mahdollisuus keskustella talous- ja finanssipoliittisista kysymyksistä Euroopassa ja vahvistaa politiikan oikeutusta Euroopan tasolla. Aluksi pari sanaa finanssipolitiikasta. Ainakin esityslistalla se nyt on tänäisen keskustelun ytimessä. Ja sen jälkeen muutama sana taloustilanteesta ja edistyksestä, jota on tapahtunut euroalueen maissa. Eli ensin finanssipoliittiset kysymykset. Kriisin syyt ovat sekä finanssipoliittisia että makrotalouden epätasapainosta johtuneita, joita sitten kehittyi tämän vuosituhannen alussa. Ja finanssipoliittiset seuraamukset piti käsitellä tarmokkaasti, jotta tilanne ei päästy pahenemaan ja jotta luottamusta saatiin palautettua. Vero, finanssipoliittisten kannustimien kehittäminen – talouselvytyssuunnitelman myötä vuonna 2008-2009. Tässä vaiheessa EUn piti lähteä merkittävään tehtävään, jotta voitiin varmistaa julkisen rahoituksen kestävyys. Yhteinen strategia on pohjautunut kolmelle pääperiaatteelle. Ensinnäkin eriyttäminen. Se tarkoittaa, että kiireelli, kiireellisyys ja koko näissä kriiseissä vaihteli maasta maahan, joten konsolidoinnin tahti oli myöskin erilainen eri maissa. Ne maat, missä, joissa oli enemmän liikkumavaraa, siellä ei etupainottamista tarvittu yhtä kiireellisesti kuin tietyissä muissa maissa. Sitten toiseksi, alusta pitäen olemme korostaneet, että vakauttamis- menettelyssä pitää ottaa huomioon kasvu ja toimet, jotka haittaavat kasvua vähemmän, niille pitää antaa etusia. Näiden haasteiden koko ja kiireellisyys joissain maissa teki tilanteesta hankalan, mutta uskon kuitenkin, että mikäli vakauttamista ei olisi tehty, seuraamukset olisivat olleet paljon pahempia, erityisesti jos rahoitusmarkkinat olisivat sulkeneet ovensa näiltä mailta, niin kuin kävi tietyille jäsenvaltioille. Ja kolmanneksi, finanssipoliittinen vakauttaminen pitää yhdistää rakenneuudistuksiin, jotta voidaan parantaa kasvunäkymiä keskipitkällä aikavälillä ja jotta vakauttamisesta saadaan kestäviä tuloksia. Tällä hetkellä, vaikka tietysti pitää välttää lakareilla lepäämistä, niin voimme kuitenkin nyt tunnustaa, että finanssipoliittinen maisema EU:ssa pikkuhiljaa alkaa muodostua kestäväksi. Vakauttamistoimet, joita on pantu viime vuosina täytäntöön, alkavat nyt kantaa hedelmää. Pari asiaa vielä tähän liittyen. Nimellinen alijäämä EU-ssa vuonna 2014 on alle 3 prosentin bruttokansantuotteesta arvioiden mukaan. Itse asiassa ensimmäistä kertaa vuoden 2009 jälkeen. Tämä ei ole pelkästään ennuste, koska tämä pohjautuu budjettiluonnoksiin, jotka te olette hyväksyneet, eli siis jäsenvaltioiden budjettisuunnitelmat. Ne siis pohjautuvat hyvin konkreettisille poliittisille päätöksille, joita on tehty kansallisissa parlamenteissa ja hallituksissa. Toinen asia on, että julkinen velka vakaantuu tänä vuonna noin 90 prosentin tasolle bruttokansantuotteesta – Ja itse asiassa kriisin alkuvaiheessa julkinen velka oli noin 60 prosenttia Euroopassa, ja nyt kriisin jälkeen se on noussut 30 prosenttiyksikköä 90 prosenttiin tällä hetkellä. Mutta tilanne on vakautumassa ja se on hyvä uutinen, kun ajatellaan kestävää julkista rahoitusta. Näiden tulosten ansiosta finanssipoliittiset riskit ovat supistuneet ja vakautuminen on voitu hidastaa. Ja tämä heijastui päätöksissä, joita tehtiin viime keväänä ja kesällä, kun neuvosto komission suosituksen pohjalta pidensi tiettyjä määräaikoja, jotka liittyivät alijäämien korjaamiseen – ja tällä tavalla jäsenvaltioiden ponnistelut otettiin huomioon samoin kuin esimerkiksi Espanjan ja Portugalin erityistilanteet tai vaikkapa rakenneuudistukset Ranskassa, Alankomaissa ja tietyissä muissa jäsenvaltioissa. Kuitenkin jäsenvaltioissa on valtavia eroja ja edelleen on maita, joissa finanssipoliittinen epätasapaino vaatii vielä tilanteeseen puuttumista. Eli hyvät ystävät, kun nyt ajatellaan kaiken kaikkiaan taloustilannetta Euroopassa, niin voin antaa teille muutaman tiedon keskustelun pohjaksi. Aluksi Kreikasta, koska nyt on Kreikan puheenjohtajakausi. Meillä on kreikkalainen puheenjohtaja täällä toisena puheenjohtajana. Ja Euroopan komissio kävi Kreikan hallituksen pakeilla pari viikkoa sitten Ateenassa, kun Kreikan puheenjohtajakausi alkoi. Sieltähän tuli kannustavia talousuutisia samaan aikaan, kun Ateenan yllä oli kirkas sininen taivas. Ja alkuvuodesta, kun tämä kokous järjestettiin, saimme kuulla, että talousindikaattorit olivat kohentuneet joulukuulla, ja se oli tällä tasolla nyt ensimmäistä kertaa heinäkuun 2011 jälkeen. Ja tämä ilmeisesti koskee haavoittuvaisia maita ja niiden kuluttajien luottamusta. Me saimme myöskin hiljattain tietoja vähittäiskaupan kasvusta ja meillä on näyttöä siitä, että työmarkkinoiden tilanne alkaa vakiintua. Viimeisin tutkimus myöskin tukee sitä, että talous hiljalleen alkoi elpyä viime vuoden viimeisellä neljänneksellä Euroopassa. Ja täytyy panna merkille, että Saksasta tulee myös myönteisiä uutisia. Se nyt ei ole mikään uutinen. Ja hyviä uutisia on kuultu tämänhetkisistä apuohjelmamaista, erityisesti Espanjasta. Se pääsee eroon taloustukiohjelmasta – noin 34 tunnin kuluttua. Anteeksi, 32 tunnin kuluttua, koska se menee umpe 22. tammikuuta keskiyöllä. Ja Espanjan pankkiala on korjattu ja tärkeitä talousuudistuksia on tehty ja nyt on mahdollisuutta palata kestävälle kasvuuralle ja luoda lisää työpaikkoja. luottamustalouteen on palannut nyt samalle tasolle kuin se oli vuonna 2007. Ja lisäksi Irlanti pari viikkoa sitten palasi markkinoille ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun se sai ohjelman päätökseen joulukuussa. Ja kymmenen vuoden obligaatiot olivat hyvin alhaisella korolla myynnissä. Tuotto oli yli 7 prosenttia ja jossain vaiheessa se oli jopa 14 prosenttia, joten kolmessa vuodessa Iranin tilanne on muuttunut huomattavasti. Haurautta kuitenkin on edelleen, esimerkiksi pankkisektorilla, kuten pankkiluottotiedot osoittavat – Euroopan taloudessa on edelleen tarvetta toteuttaa rakenneuudistuksia ja on tärkeää, että rahoitusjärjestelmästä saadaan resursseja tehokkaaseen käyttöön. Monille Euroopan maille ja kansalaisille ajat ovat edelleen vaikeat. Työttömyys on sietämättömän korkealla tasolla edelleen. Siksi tarvitaan jatkuvia ponnisteluita, jotta päästään kestävään kasvuun ja pystytään luomaan työpaikkoja ja pitää jatkaa rakenneuudistuksia ja edistää yksityisiä ja julkisia investointeja. Meidän pitää päättäväisesti toteuttaa rakenneuudistuksia ja samaan aikaan julkinen talous pitää saada kestävälle pohjalle – Tätä kautta voidaan saada selkeitä tuloksia lyhyessä ajassa, kuten Latvia on osoittanut. Itse kävin Riikassa kymmenisen päivää sitten. Toivotin 18 euromaan tervetulleeksi euroalueelle. Kaksi vuotta sitten Latvia toipui juuri syvästä lamasta EUn ja IMFn tuen pohjalla ja nyt se on EUn voimakkaimmin kasvava talous. Eli pahan linnut ovat olleet väärässä. Eurooppa on selvinnyt kriisistä, strategia toimii ja hyvin pitkälti strategia on noudattanut solidaarisuuden laajentamista näihin kysymyksiin. Tukeen liittyy tiettyjä ehtoja jäsenvaltioissa, jotka saavat tukea niiden pitää puuttua epätasapainoihin, niiden pitää toteuttaa uudistuksia ja niiden on saatava julkinen talous kestävälle pohjalle. Puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, meillä on nyt talous alkanut pikkuhiljaa elpyä ja nyt on äärimmäisen tärkeää, että jatkamme talousuudistuksia, jotta voimme varmistaa kestävän kasvun työpaikkojen syntymisen ja ennen kaikkea sen, että ajattelemme tulevia sukupolvia. Luottamus on palautumassa, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että voimme hellittää tätä työtä, vaan meidän täytyy uudistaa yhteiskuntaa ja taloutta sillä tavalla, että voidaan luoda olosuhteet kasvulle, työpaikkojen syntymiselle ja vastata muihin tulevaisuuden haasteisiin. Tämä on Euroopan osalta hyvin tärkeä testi ja uskon, että me selviämme tästä testistä. Kiitoksia ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiinne. Sydämelliset kiitokset komission jäsen. Kiitos tästä alustuksestanne. Nyt me käynnistämme todella keskustelun. Ensimmäinen puhuja on herra Papa Dimolos Kreikasta. Hän on Eurooppa-asian valiokunnan varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Ei. Kirje Pitrope. Kiitos paljon, hyvä puhemies. Arvoisa komission jäsen, puhujan mikrofoni ei ollut päällä. No niin, nyt mikrofoni toimii. Te puhuitte nuo, nuo silmuista, kasvun silmuista, kasvun aluista, kun tarkkailitte Kreikan tilannetta. Minä taas puhun katastrofista, joka koettelee miljoonia kreikkalaisia. Kreikan viranomaisilla on suuri vastuu asiasta, jos puhumme alijäämästä – ja kaikista ongelmista, jotka ovat meidän maatamme koetelleet, mutta te kuitenkin olette puhuneet 14 prosentin taantumasta, kun me puhumme taas 25. Te sanoitte, että julkinen apu vähenee, mutta kuitenkin se on 175 prosenttia meidän luvuissamme. Te, meillä on humanitaarinen kriisi myös, se on suunnaton, joka on meidän harteillamme. Yrityksillä ei ole enää maksuvalmiutta. Euroopan parlamentti toteaa myös demokratiavajeen todellisuuden. Avoimuuden puute on huutava ja vastuu puuttuu myös Troikan toiminnassa muissa maissa. Mitä te olette mieltä? Onko kaikki todella näin hyvin? Toimiiko kaikki niin hyvin? Te sanoitte, että julkinen velka on noussut koko euroalueella noussut 60-90 prosenttiin. Mitä te olette mieltä tästä ehdotuksesta, jossa pyydetään eurooppalaisen konferenssin järjestämistä löytämään ratkaisu Euroopan tasolla tähän ongelmaan. Ei vain eurooppalaista ratkaisua, vain ainoastaan pankeille. Te ette maininneet kertaakaan sana kohesio kun kuitenkin Lissabonin sopimuksessa ja Euroopan unionin perussopimuksessa puhutaan useaan otteeseen alueellisesta yhteiskunnallisesta kohesiopolitiikasta. Minä kysynkin teiltä nyt, onko tämä ihan sattuma, että te maininneet sanaa kohesio? Mitkä ovat ne politiikat, joita voidaisiin kehittää epä tasa-arvojen poistamiseksi alueellisessa mielessä ja sosiaalisessa mielessä. EU-budjetti on mm, prosentin alle BKT, alle unionin oman BKT. Lopuksi te puhuitte vielä pahanilman linnuista, jotka erehtyivät Sana Kassandrahan liittyy suoraan Kreikan mytologiaan, mutta jos teillä on hyvät reseptit, niin minkä takia EUn talous voi paljon huonommin kuin Yhdysvaltojen talous, jossa kuitenkin harjoitetaan keinisilaista talouspolitiikkaa? Kiitos. Our next speaker is... Uh, Seuraava puhuja on kollega ylähuoneesta. Herra Harrison, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan kiittää komission jäsen Reeniä siitä, että hän on tavannut viime lokakuussa minun valiokuntani jäseniä. Voisiko hän vastata seuraaviin kysymyksiin? Ensinnäkin, jos pankkiunioni on tässä keskeinen, niin voiko sitten äh, kriisinratkaisumekanismi tai nämä muut pankkijärjestelyt olla vähemmän keskeisiä. Riittääkö tämä? Riittääkö tällainen rahasumma sitten äh, asioiden tai ongelmien hoitamiseen? Ja liittyykö mm, tähän äh, sellaisia ongelmia, joiden äh, suhteen olisi ehkä tullut kuulla mm, laajempaakin henkilöryhmää kuin ainoastaan tämä, mitä nyt on suunniteltu pankkien kriisinratkaisumenettelyssä nämä viikonloppukokoukset. Kun ajatellaan sitten euroalueen ulkopuolisia maita, kuten yhdistynyt kuningaskunta, niin mitenkä näiden tilanne otetaan huomioon. Ja sitten lopuksi, milloin tämä kriisi sitten on todella ohi? Mistä me tiedämme, kun tuo uusi päivä sitten koittaa ja voidaan palata ikään kuin tavalliseen päiväjärjestykseen, koska nythän tämä on kestänyt jo todella monia, monia vuosia. Kiitoksia. Puhemiehen mikrofoni. Mr. Schut. Ähm, herra Schut on Alankomaiden parlamentin esittelijä eurooppalaisesta talouspolitiikan ohjausjaksosta. Schut, olkaa hyvä. Ja, Missä te olette? Ai, kyseessä olikin rouva Schut, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun teille nyt siis esittelijän ominaisuudessa. Minä olen Alankomaiden parlamentin esittelijäohjausjaksosta ja haluan kiittää Euroopan parlamenttia tämän parlamenttien välisen konferenssin järjestämisestä ja on todella mukavaa tavata kollegoja vaihtaa mielipiteitä siitä, että miten tämä talouden taantuma saataisiin kääntymään toiseen suuntaan. Puhutaan talous- ja budjettipolitiikkojen koordinoinnista Euroopan unionissa tapana auttaa Euroopan unionia jälleen taloudelliseen nousuun ja kasvuun. Jäsenvaltioiden näkymät tässä prosessissa – liittyvät toki muuhunkin kuin ohjausjaksoon. Kun puhutaan koordinoinnista, niin eihän koordinointi yksinomaan riitä maille, jotka ovat ongelmissa toistensa vientimarkkinoina. Kaikki jäsenvaltiot ovat riippuvaisia toisistaan ja hyötyvät paremmasta yhteistyöstä. Kun ajatellaan näitä 2013 vuoden uudistuksia ja sitten tämän vuoden 2014 näkymiä, niin tällä lamalla on ollut voi, merkittävät vaikutukset myös Alankomaissa neljään vuoteen. Palkat eivät ole nousseet, inflaatio on ollut korkealla, Alankomaiden parlamentti enemmistöt ovat olleet aika heiluvaisia, mitä näihin uudistuksiin tulee. Ja 2013 tehty sitoumus uudistuksista kattaa suositukset ohjausjakson liittyen sosiaaliturvaan, joka joustavoituu, mutta samalla sitten tarjotaan kuitenkin lisää työpaikkoja eri ryhmille. Sitten asuntomarkkinoilla – asetetaan vuokrakatto sosiaalisille asunnoille ja tämä liittyy tai riippuu mm, asukkaiden tulotasosta. Samoin sitten marginaaliveroja alennetaan. Niin. No, tämän lisäksi meillä on käynnissä uudistuksia terveydenhuoltojärjestelmässä, eläkejärjestelmässä tuloillaan. Alankomaiden parlamentti on vuosittaisessa talousarviossaan ottanut huomioon nämä Euroopan ohjausjakson suositukset ja ministeriön tulee todella omalta alaltaan näitä asioita ottaa huomioon nämä esitellä. Kriisin aikoina meidän tulee oppia toisiltamme ja toistemme ongelmista. Ja minä haluaisin tietää, miten te käsittelette näitä ohjausjakson suosituksia. Kiitos. Kiitos. Ja seuraava puhuja on Kreikan Filippos Sahilidis. Olkaa hyvä. Θέλω να ευχαριστήσω τον Kiitos. Haluan kiittää komission jäsentä oli reiniä hänen esityksestään. Minä itse puheenvuorossani keskityn budjetin sopeuttamiseen ja miten se kytkeytyy työllisyyteen maassa, jossa se asetettiin kansanäänestyksen alaiseksi. Kreikka on menettänyt yhden neljänneksen vuosituloistaan taantumassa. Se on eksä Tämä on ehkä yksi vaikeimmista ja vakavista taantumista nykyaikana. Eli sen jälkeen yksi vakavimmista, kun mitä Yhdysvalloissa koettiin vuonna 20, 1929. Kreikka on halunnut sopeuttaa, se on haluttu sopeuttaa, on haluttu tehdä rakenteellisia muutoksia, jotta Kreikka voisi löytää hyvät kasvuluvut. Ennen kuin Kreik- ennen kriisiä jo Kreikan olisi pitänyt käynnistää uudistuksia työmarkkinoilla erityisesti. Mutta nämä itsessään uudistukset eivät lisää kasvua lyhyellä aikavälillä, ainoastaan pitkällä aikavälillä. Tänä päivänä kaikki indikaattorit osoittavat, että ongelma meidän maassamme on kysynnän ongelma eikä tarjonnan ongelma. Budjettipolitiikka, jota Kreikassa on harjoitettu, sillä pitäisi olla tavoitteena saada aivan primääri ylijäämä ensinnäisiksi ja saada velkaa hiottua pienemmäksi. Kulutus on, kulutuksella ehkä on myös kielteinen vaikutus ja investoinnit ovat laskeneet Kreikassa, koska suurin osa yrityksistä toimii vain 60 prosenttisesti koko potentiaalistaan parhaimmissa tapauksissakin. Kasvun kehitystä ajatellen kaikki suuntautuu nettovientiin. Näin ollen on ihan selvää, että tuonti on myös vähentynyt tuntuvasti, mutta sitä ei kuitenkaan ole korvattu kansallisella tuotannolla mistä sitten kasvu saadaan Kreikkaan, koska ongelmahan on kysynnässä eikä tarjonnassa. Kiitos. Mistä Popak. you, but you are... Ei puheenvuoroa teille. No niin, ja nyt komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia näistä hyvistä kysymyksistä ja huomioista. Osittain te teitte pikemminkin poliittisia huomioita, ettekä niinkään esittäneet kysymyksiä, mutta palaan nyt niihin asioihin, jotka olivat selkeästi kysymyksiä. Ensinnäkin Papadimuluksen puheenvuoro Kreikan pelastusohjelma. Te olette johdonmukainen puoluetoverinne Chuntiksen kanssa, koska kuulen hänen kantojaan aina kun olen talous- ja rahasioiden valiokunnassa ja teillä on samantyyppistä kritiikkiä komissiota vastaan ja IMF ja jäsenvaltioita vastaan. Tästä olen kuullut viimeisen neljän vuoden aikana talous- ja valiokunnassa. Euroalueen päätös ja komission päätös tukea Kreikkaa ei ollut mikään helppo päätös, mutta mielestäni se oli kuitenkin vastuullinen päätös, koska jos Kreikkaa ei olisi autettu mitenkään taloudellisesti neljä vuotta sitten 2010, niin Kreikka olisi romahtanut täysin ja tilanne olisi ollut taloudellinen katastrofi ja se olisi vaikuttanut sitten muuhun Eurooppaan myöskin. Diagnoosimme oli, että Kreikan ongelmat johtuivat tilastopetoksista, veropoliittisesta vastuuttomuudesta ja ylipaisuneesta julkisesta sektorista ja myöskin siitä, että kilpailukyky oli heikentynyt ja näihin asioihin piti puuttua finanssipoliittisiin rakenne- uudistuksin. Finanssipoliittiset tavoitteet ongelmien jälkeen on nyt suurin piirtein saavutettu, mutta ikävä kyllä talouden uudistukset ovat lykkääntyneet, koska oli erilaisia poliittisia vastaääniä Kreikassa ja se nyt on lykännyt talouskasvua ja talouden elpymistä Kreikassa. Ehkä voisin kertoa hiukan Kreikasta muillekin kansanedustajille, koska teidän pitää jossain vaiheessa tehdä päätöksiä Kreikkaan liittyen. Ja on tärkeää, että te tiedätte, missä mennään. Me odotamme, että kasvuuralle päästään pikkuhiljaa tänä vuonna. Luottamus talouteen on kohenemassa niin ja vienti myöskin paranee tänä vuonna. vaihtotase, taseen alijäämä on supistunut ja pian se varmasti laskee alle 120 prosentin seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kreikan viranomaiset ovat tehneet merkittäviä ponnisteluita ja esimerkiksi suosituksia on noudatettu ja Kuitenkin paljon on vielä tehtävänä. Ja tämä neljäs tarkistus käynnistyi syyskuussa, eikä se ole vielä loppunut. Neuvottelut ovat käynnissä politiikasta, jonka tämä tarkistus saattaa menestyksekkääseen loppuun. Edistystä on tapahtunut, mutta on vielä avoimia kysymyksiä, joita pitää käsitellä. Ja neuvottelutiimit voivat palata Ateenaan pian, sen jälkeen kun kansalliset viranomaiset ovat pohjastaneet työtä finanssipolitiikan ja rakenneuudistusten osalta. No sitten voi miettiä, pääseekö Kreikka ylijäämä tavoitteeseensa. Tämä tavoite on yksi ehto, kun ajatellaan lainan ja velkojen kestävyyttä, ja tätähän tarkastellaan sitten myöhemmin tänä vuonna. Työtä on vielä tehtävä, jotta voidaan uudistaa tulojen hallinnointia ja verotusjärjestelmää, ja myöskin julkista hallintoa on uudistettava. Sitten Lord Harrisonin kysymys ja talletussuoja. Tämä olettamus kysymyksen takana oli aivan oikea. Tämä ei ole tämänhetkinen kysymys, vaan nyt täytyy katsoa tulevaisuutta ja täytyy panna täytäntöön yhtenäistä valvontamekanismia. Lainsäädäntö pitää saada päätökseen kriisinratkaisumekanismin osalta ja kriisinratkaisurahasto on saatava aikaan, jotta meillä on tarvittavat elementit kasassa. Ja jäsenvaltiot myöhemmin sitten palaavat käsittelemään yhteistä talletussuojajärjestelmää. Sitten kysytte, mitä vaikutuksia tästä on muille jäsenvaltioille. No, meidän täytyy tehdä kaikkemme, mitä voidaan tehdä sisämarkkinoilla kaikissa jäsenvaltioissa – mutta on tiettyjä erityistarpeita euroalueella ja meidän täytyy syventää yhteistyötä päätöksenteossa ja finanssipoliittisissa kysymyksissä. George Osborne, valtiovarainministeri, totesi, että yhteisvaluuttaan liittyy väistämättä syvempi taloudellinen ja verotuksellinen integraatio ja euroalue siirtyy eteenpäin nopeammin tällä lailla kuin koko EU, koska yhteisvaluutta tarvitsee rahaliittoa, mutta myöskin talousliittoa valuutan tueksi. Kysytte, milloin kriisi päättyy. No minun mielestäni siinä vaiheessa, kun meillä on voimakasta ja kestävää kasvua ja käytämme kaiken kasvupotentiaalin ja että meillä on parempaa työllisyyttä. Nyt olemme oikealla tiellä. Talous alkaa elpyä. Elpyminen on kestävää, mutta tätä elpymistä on vielä vahvistettava. Ja meidän täytyy hyödyntää kaikki kasvupotentiaali ja meidän pitää nopeuttaa kasvua ja työpaikkojen syntymistä. Sitten Schutte Alankomaista – hän kertoi talouspoliittisesta tilanteesta Alankomaissa. Me seuraamme hyvin tarkkaan neuvoston jäsenvaltioille tekemiä suosituksia. Ja ensi kerralla sitten palaamme näihin kysymyksiin loppukeväästä alkukesästä. Tai ensin meillä on näitä ennusteita joidenkin maiden osalta, ja nämä päivittävät talousennusteita helmikuun lopussa todennäköisesti. Ja sitten meillä on lisätietoa siitä, onko finanssipolitiikka jäsenvaltiossa kestävällä pohjalla. Kattavampi arvio talous- ja finanssipolitiikasta tehdään sitten kesäkuussa, kun arvioidaan finanssipolitiikkaa ja taloudellisia uudistuksia jäsenvaltioissa. Sitten Sakinidis esitti kysymyksen Kreikasta ja viittaan edellisen vastaukseeni sen suhteen, millaisia odotuksia meillä on Kreikan ja sen ohjelman täytäntöönpanon suhteen. Kiitos. Ευχαριστούμε τον κύριο Ραν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 Krematsinos Kreikan parlamentista. Hän saa nyt puheenvuoron. Uh, Kiitos. Niin, minä halusin puhua seuraavasta aiheesta, jos teille sopii, puhemies. Sitten kun jatkamme keskustelua tuosta ohjausjaksosta. Yes. Yes, yes. Το λόγο έχει ο κύριος Κρεμαστινός από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Kreikan parlamentin edustajalle annetaan nyt puheenvuoro. Minä haluaisin omasta puolestani vedota komission jäsen Olli Rehniin. Olen aika paljon samaa mieltä siitä, mitä kreikkalaiset kollegani ovat sanoneet, enkä lähde sitä toistamaan, mutta haluan palata kuitenkin Kreikan pankkikysymykseen, pankkien kysymykseen. Öö Äh, valtion obligaatioita on leikattu rajusti. Te puhuitte kuitenkin talletussuojajärjestelmästä, joka olisi 100, milja, 100 milja, 000 euroa. Mutta 90 prosenttia Kreikan talletustileillä siellä on vähemmän kuin 100 000 euroa. Ja kuinka paljon rahaa on lähtenyt pois maasta? 60 miljardia euroa on lähtenyt sveitsiläisiin tai keski-eurooppalaisiin pankkeihin. Eli tällä hetkellä pankit Kreikassa eivät pysty rahoittamaan pk-yritysten toimintaa, joka taas synnyttäisi kasvua lisää. Ja minä pelkään pahoin, että ne, joilla on alle 100 000 euroa tileillään, alkavat pelätä, että samainen katastrofi syntyy Kreikassa, joka koettiin vastikään Kyproksella. Eli se koskettaisi alle 100 000 euron säästöjä se ei kyllä mitenkään edesauta kasvuilmapiiriä Kreikassa, koska pankeillakaan ei ole mahdollisuuksia rahoittaa pk-yritysten toimintaa, eli siis ei ole mitään mahdollisuutta lainata Kreikassa tänä päivänä. Jos eurooppalaiset viranomaiset eivät pysty takaamaan tätä talletussuojajärjestelmää niissä maissa, joissa pitää elvyttää kasvua, niin minä tässä mietinkin, miten näiden maiden pelastusohjelma voidaan viedä läpi, jotta todella saadaan toivottuja tuloksia, joista puhuitte mainituissa olosuhteissa, nykyolosuhteissa. Minä pelkään todella, että kun te näette paljon vaivaa sen eteen, että vakuutatte säästäjiä, niin se päinvastoin synnyttää paniikkia säästäjien keskuudessa ja he vievät rahansa sveitsiläisiin ja keskieurooppalaisiin pankkeihin ja arvioivat, että siellä heidän säästönsä ovat paremmassa turvassa. Eli miten te nyt näette tämän ongelman ratkaisun? Kiitos Kremastinos. Rova Italian senaatista. Grazie, io vorrei fare... Kiitoksia. Haluaisin esittää yhden kysymyksen komission jäsenelle, nyt kun ajatellaan Italian tilannetta. Ensinnäkin meillä on budjetti, joka 40 prosenttisesti tulee käytettyä julkisen velan maksamiseen, mutta meillä on myöskin 10 miljardia, jotka menevät sitten velan korkojen maksuun. Eli tämä tarkoittaa, että poliittinen vakaus, joka on nyt leimaa Italialle viimeisen 20 vuoden aikana, koska siellähän on kaksi ryhmittymää, jotka vuorotellen ovat olleet hallituksessa ja jotka ovat johtaneet verotuksen, verotaakan kasvamisen italialaisten yritysten ja kansalaisten osalta. Ja nyt on sitten luottoongelmia. Pankit eivät aina pysty noudattamaan kaikkia sääntöjä ja siellä ostetaan, annetaan rahoitusta julkiselle taholle ja kansalaiset eivät välttämättä saa luottoa pankeista kovin helposti. Eli miten nyt voidaan kuvitella, että nyt kun on tätä elpymistä, niin miten tämä toimii, jos kaikki rahoitus pohjautuu tiedoille, jotka, kuten tänä aamunakin sanottiin, ne ovat täysin keksittyjä, eikä niitä ole varmistettu näitä tietoja missään, eikä myöskään ole katsottu, miten verotusta voitaisiin keventää yritysten ja kotitalouksien osalta, jotta voidaan laajentaa tuottavaa teollisuuspohjaa. Ja tällä hetkellä bruttokansantuote vain supistuu Italiassa ja Italian hallitus ei pysty ylläpitämään tätä suhdetta bruttokansantuotteeseen velan osalta. Ja komissiossa pitäisi olla kunnollista valvontaa, kun katsotaan äh, esimerkiksi tuloja, jotka ovat täysin mielikuvituksellisia, jotka eivät todellisuudessa ole olemassa. Kiitos. Kiitos paljon. Paolo Monta Pinto Portugalin parlamentista. Thank you very much, Mr. Chairman, Mr. Commissioner. Portugal... Kiitoksia, puhemies. Portugal on siirtymässä neljän kuukauden kuluttua, eli 17. toukokuuta 2014 pois näiden tukiohjelmien piiristä. Ja tämän jälkeen se tulee ottamaan Mm, mahdollisesti käyttöön tällaisen ennaltaehkäisemän ohjelman vai voiko olla niin, että tällaista ei tarvitakaan? On mahdollista, että ohjelmaa ei jatkossa todellakaan tarvita. Tästä ei nyt vielä liene sovittu, mutta me toivomme, että kehitys nyt osoittaa, että mikä jatko-ohjelma ei ole tarpeellinen. Katsomme, että tähän astisessa ohjelmassa oli ongelmia, suunnitteluvirheitä, jotkut tavoitteet eivät olleet realistisia esimerkiksi nämä alijäämätavoitteet, ja näiden nämä sosiaaliset vaikutukset ovat olleet kyllä todella kovia. Portugal on nyt toiminut hyvin menestyksekkäästi ja olemme varmasti löytäneet vakauttamisen ja kasvun välillä hyvän tasapainon. Tulevaisuudessa on myös tärkeää huolehtia siitä, että tämä kasvu, jonka uralle nyt on päästy, säilyy kestävänä. Pankkiunioni on sekin meille tärkeää. Haluaisimme, että siitä sovitaan ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Tarvitaan sellainen pankkiunioni, jonka kautta tämä rahoitusalan sirpaloituminen Euroopan unionissa saadaan päätökseen. Mielestämme on todella tärkeää parantaa kansallisten parlamenttien roolia näissä menettelyissä niin, että voidaan entistä paremmin sitoutua näihin sopeutusohjelmiin, jotta nämä ohjelmat saisivat kansalaisten hyväksynnän. Parlamenttien on entistä enemmän osallistuttava keskusteluihin näistä. Samoin kansallisten parlamenttien keskustelua makro talouskysymyksistä ja tavoitteista tarvitaan niin, että yhteiskunnat eivät katso, että ne pakotetaan nielemään tämä katkera kalkki. Sitten äh, kun ajatellaan rajat ylittävää konsensusta, sitä tarvittaisiin myös sisäisissä politiikoissa. Portugalissahan alussa äh, sosialistihallitus äh, allekirjoitti tämän konsensusasiakirjan, mutta hyväksyntä kyllä heikkeni ohjelman edetessä. Nyt meno ja alijäämä säännöistä ja yritysverotussäännöistä ollaan sopimassa ja maassamme on toki otettava huomioon esimerkiksi se, että onko jouduttu tällaiseen taantuman itseään ruokkimaan kierteeseen vai ollaanko kasvun tiellä. Tämä täytyy luonnollisesti aina ottaa huomioon. Samoin sitten monivuotiset tavoitteet, niistäkin on sovittava yhdessä konsensuksen puitteissa maat tarvitsevat myös kannustimia. Ja tätä kautta varmasti tulevaisuudessa kriisistä päästään helpommin. Minä myös kiitän teitä. Edustaja Zelkin Belgian parlamentista. Kiitos, hyvä puhemies, arvoisa komission jäsen. Olen erittäin iloinen, että tulette tänne, olette tulleet tänne keskustelemaan suoraan meidän kanssamme, koska yleensä keskustelemme hallitustemme kanssa, jotka selittävät meille, että ryhtyvät toimenpiteisiin sen mukaan, miten Euroopasta tulee määräyksiä tai painostuksia. Minä olisin vähän kyseenalaistaa näitä käytäntöjä, joita on käytetty. Eihän mikään valtio voi elää jatkuvasti ylivarojensa. Velka pitää jättää sitten seuraaville sukupolville maksettavaksi, mutta haluaisin nyt osoittaa sosiaalisia seuraamuksia siitä, miten voidaan paremmin jakaa vaurautta ja rikkautta ja miten meille on tänä päivänä vähän asetettu näitä ehtoja, jos puhumme esimerkiksi työttömyydestä, työmarkkinoista tai eläkkeistä. Tuntuu siltä, että linjaukset eivät ole parhaat mahdolliset ja ulottuvuudet, jotka mainittiin EUn 2020 talvoitteissa, ovat sosiaalisia, köyhdenvastainen taistelu, yhdenvertaisuus, ympäristökysymykset. Nämä kaikki on unohdettu nyt. Nämä ovat joita toteutetaan jäsenvaltioissa eurooppalaisen painostuksen alla. Minua vähän hämmästyttää aina, kuinka tiukkoja ja kovia nämä uudistukset ovat, joita meille vähän hiukan pakotetaan meille jäsenvaltioille ja äh, kyseenalaistetaanko tässä nyt palkkojen automaattinen indeksointi, joka toimii ainakin meillä hyvin Belgiassa. Ja muualla on sitten heikkouksia uudistuksissa ainakin, joihin on lähdytty pankkisektorilla. Heikkoutta myös liittyy niissä ratkaisuissa, miten halutaan äh, taistella veron mm, kiertoa vastaan veroparatiisit voisivat synnyttää uutta tuloa. Tässä on puhuttu myös transaktioverosta. Mm, minä haluan nyt hyödyntää teidän läsnäolonne. Jos te haluatte te pysyvää tehokkuutta, jos te haluatte taistella sitä vastaan, että hylättäisiin nämä hylättäisiin Eurooppa kansalaisten toimesta. Sehän olisi vahingollista. Mm, te voisitte lisätä siihen nämä mainitsemani ulottuvuudet ja tasapainottaa kurinalaisuutta. Ainakin ottaa huomioon enemmän sosiaalisuus, ympäristökysymys ja vero kierron, veronkierron vastainen taistelu. Te, teillä on ehkä enää vain muutama kuukausi työaikaa jäljellä on nykyisessä toiminnassanne, mutta haluaisin kuitenkin kuulla teidän vastauksenne, miten aiotte toimia. Kirja Petro Pekilloinen, Kiitos. Rouva, herra komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Thank you, thank you, Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minä nyt äh, vastaan näihin kysymyksiin hiukan sattumanvaraisemmassa järjestyksessä. Herra Muta Pinto Portugalista ensin. Haluan kiittää teitä siitä, että olette ottaneet oppia tästä ohjelmatyöstä ja sen täytäntöönpanosta Portugalissa tähän mennessä. Olen hyvin laajalti yhtä mieltä teidän päätelmistänne, mitä tulee erityisesti juuri siihen, että ohjelmiin sitoudutaan. Olemme havainneet, että niissä maissa, joissa talouden uudistusohjelmiin on parhaiten vahvimmin sitouduttu ja joissa kansallinen yhtenäisyys on todella toteutunut, niin lopputulos on ollut kaikkein vakuuttavin ja luottamus on palautunut nopeammin ja tämä on johtanut sitten talouden elpymiseen ja ylipäätään myös työllisyyden parantumiseen. Mitä tulee sitten Irlantiin ja Latviaan, mutta myös Espanjaan ja Portugaliin, niin nekin osoittavat olensa hyvin sitoutuneita tukiohjelmiin. Ja tämä on hyvin kriittinen kriteeri, kun etsitään onnistumista. Luotan siihen, että myös Kreikassa sitoutuminen tukiohjelmien toteutumiseen voisi lisääntyä, koska tämähän on tietenkin ehtona sitten näiden äh, uudistusten onnistumiselle. Kysyitte sitä, että tulisiko äh, Portugalin valmistautua niin kutsuttuun tällaiseen äh, puhtaaseen äh, poistumiseen tukiohjelmasta ilman minkäännäköisiä varotoimenpiteitä vai tarvittaisiinko jonkinnäköisiä varotoimia. Nyt on varmaan vielä liian varhaista ottaa tähän kysymykseen mitään lopullista kantaa. Mielestäni on tärkeää, että me nyt hyvin huolellisesti tarkastelemme reaalitalouden ja rahoitusmarkkinoiden Äh, kehittymistä ja kypsymistä ja tässä nyt tulevina viikkoina ja kuukausina analysoimme huolellisesti tilannetta ja sitten tuossa kevät talven päätteeksi teemme äh, sitten lopulliset päätelmät yhdessä Portugalin hallituksen sekä muiden euroalueen maiden ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa. Mitä tulee sitten tuohon herra Clementinoksen kysymykseen te viittasitte. Pankkien uudelleen pääomittamiseen sekä PK-yritysten lainanantoon. Kreikan kohdalla edelleen parantamisen varaa on, mitä yritysympäristöön tulee ja mitä tulee tuote- ja palvelumarkkinoiden uudistamiseen. Tätä työtä tarvitaan ja tämän työn, työn on edistyttävä myös pankkien pääomituspuite hankkeen suhteen ja tulevat stressitestit tietenkin ovat mukana. Eli sitten kun niiden tulokset tiedetään, pankkien pääomittamislainsäädäntötyö voidaan saattaa päätökseen. Kreikan stressitestejä ei vielä ole saatettu päätökseen ja keskustelut ovat edelleen teknisellä tasolla kesken. Ja kun puhutaan tulevien stressitestien mallista, mitä tulee tuohon yhteiseen valvontamekanismiin, niin tämä kaikki nyt sitten vielä on tulossa. Ja te viittasitte Kreikan ponnisteluihin. Ja tässä yhteydessä haluaisin vielä korostaa tämän sitoutumisen merkitystä. Teidän puolueennehan on myös Kreikan hallituksessa. Ja niin kuin totesin, olemme kriisistä sen verran oppineet, että onnistu muuttumisen taustalla tarvitaan kansallisen hallituksen ja parlamentin todellista sitoutumista uudistuksiin niin, että yhteiskuntarakenteita ja taloutta todella aidosti uudistetaan. Sitten Rova Fetsi puhui Italiasta, Italian finanssipoliittisesta tilanteesta sekä tietystä sirpaloitumisesta. Olette aivan oikeassa siinä, että tämä koskee monia Euroopan unionin jäsenvaltioita tällainen talouden sirpaloituminen, rahoituksen sirpaloituminen on todellinen pullonkaula talouskasvullemmekin ja siksipä komissio itse asiassa jo viime vuoden alussa teki aloitteen ja ehdotti järjestelmää, jossa voisimme yhdessä Euroopan investointipankin ja Euroopan keskuspankin kanssa varmistaa sen, että erityisesti PK-yritysten lainakustannuksia saataisiin painettua alas. No niin kuin sitten joulukuussa huippukokouksessa havaittiin, jäsenvaltiot eivät vielä kyllin laajalti tällaista ehdotusta ole tukeneet. Ja minä vetoankin jälleen jäsenvaltioihin, että tukisivat tätä aloitetta ja suhtautuisivat myös sen täytäntöönpanoon sitten mahdollisimman myönteisesti koska kun ajatellaan esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa Englannin keskuspankin äh, investointimallia, niin siellä on ryhdytty todella hyvin rakenteellisiin toimiin juuri pk-yritysten äh, äh, lainarahoituksen saamiseksi, koska tämä on todettu tukevan talouskasvua. Tämä on hyvä aloite. Ylipäätään yhdistyneen kuningaskunnan talousstrategia näyttää nyt kantavan hedelmää kaiken kaikkiaan. Siellähän finanssipolitiikka on ollut aika tiukkaa ja tässä sitten samalla on ollut aika stimuloivaa rahapolitiikkaa, myös poikkeuksellisia epätavallisia toimia, joihin on turvauduttu. Sitten Kirkinet äh, äh, viittasi kriisin äh, sosiaalisiin vaikutuksiin. Viittasitte myös verotukseen, veroparatiiseihin. Me teemme kovasti työtä ja tällä alalla olemme kyllä saaneet aikaan jo joitain tulo- tuloksiakin esimerkiksi kahdenvälisten sopimusten kautta ihan kansainvälisessä yhteistyössä. Viimeisten parin vuoden aikana olemme kyllä tällaisia veroparatiisiporsareikia saaneet aika hyvin tukittua. G20 tähän asiaan myös on paneuduttu ja tietenkin tämän työn on vielä jatkuttava ja sitä on syvennettävä niin, että voimme varmistaa siitä, että tällaisia ainakaan Euroopan unionissa tällaisia veroparatiiseja tai veronkiertomahdollisuuksia ei ole. Viittasitte sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, jonka on kuljettava käsi kädessä vakaan valtiontalouden kanssa ja viittasitte myös siihen, että tehokkaat verotusjärjestelmät voivat parantaa myös tätä oikeudenmukaisuuden tunnetta. Ja samoin sitten halutaan uudistaa terveydenhoitojärjestelmiä ja tehdä niistä kustannustehokkaampia. Mitä tulee sosiaaliseen ulottuvuuteen, ihan nyt emun sosiaaliseen ulottuvuuteen, niin haluaisin muistuttaa, että komissio tässä ihan vastikään teki poliittisen aloitteen emun sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseksi. Ja me olemme valmiit jatkamaan tätä työtä ja täytäntöönpanemaan tämän työn kentällä yhdessä jäsenvaltioiden ja muiden toimielinten kanssa myös tämänhetkisen ohjausjakson puitteissa. Seuraavassa istuntomme osassa, kun Laslo Andor äh, tulee hänkin seuraan. Me voimme tähän vielä palata, mutta tässä tehdään äh, ero niiden toimien suhteen, joita tarvitaan äh, lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä tai sitten taas pidemmällä aikavälillä. Esimerkiksi keskipitkällä aikavälillä katsomme, että työmarkkinapolitiikka euroalueella tulisi koordinoida entistä paremmin, kun ajatellaan että mahdollista tukea valtioille todella saada tukea tällaisiin shokkeihin. Tässä vastaukset esitettyihin kysymyksiin ja nyt mielelläni otan kysymyksiä ja vastaan vielä lisää. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Nyt siirrymme tosiaan kolmannelle kierrokselle. Ja ensimmäinen puhujamme on Elisa Ferreira joka on SD-ryhmän koordinaattori Euroopan parlamentissa, talous- ja rahasianvaliokunnassa. Sherman. Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen, kiitoksia, että olette täällä jälleen kerran paikalla. Pari kysymystä teille. Ensinnäkin velka. Sanoitte, että ohjelman loppuvaiheessa velka oli kasvanut esimerkiksi meidän kohdallamme 50-90 prosenttiin. Mikä on teidän kantanne ja aikooko komissio tehdä aloitteita sen työn pohjalta, jota te järjestätte, koskien sitä, että yhteisvastuullistetaan sitä tapaa, jolla myydään valtion velkaa? Tai katsotteko, että OMT-järjestelmä on riittävä? Sitten toinen kysymys. Nämä kultaiset osakkeet Komissiohan pyysi, että tässä tilanteessa pitäisi poistaa nämä kultaiset osakkeet. Ja edelleen saamme kuulla, että vastuuhenkilöt jäsenvaltioille raportoivat, että yksi yhteisymmärryspöytäkirjassa mukana ollut asia oli pakko yksityistäminen joissain maissa esimerkiksi televiestintä tai sähkö tai pankki tai vakuutuslaitokset on myyty ja erittäin kielteisissä olosuhteissa kumppaneille, jotka eivät välttämättä toimi kauhean demokraattisesti. Eli voisitko kertoa, mitä kriteereitä on sovellettu strategisilla aloilla ja onko totta, että yksityistämiset olivat osa Troikan vaatimuksia – koska täysin erilaista tietoa tulee teiltä ja sitten taas hallitukselta. Kiitos. Mistä? Kiitos. Ja sitten Latviasta Pimeno Igor. Chairman. Oh, Mr. Commissioner, you mentioned... Kiitoksia. Komission jäsen, te sanoitte, että Latvia on esimerkki eurooppalaisen finanssipolitiikan menestyksestä. Latvian salaisuus on hyvin yksinkertainen taloudellinen toiminta Latviassa on ollut suhteessa velkaan suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ja sehän oli erittäin suuri, kaiken suurin Yhdysvaltojen ja Argentiinan kriisin jälkeen. Kun on taloutta vähän, niin minun täytyy nyt lisätä tähän, että kriisin syvyys oli seuraamusta syklipolitiikasta, ja se johtui pitkälti siitä, miten komissio oli toiminut, vaikkakin Latvian hallituskin sitä noudatti. Eli konsolidoitu budjetti oli meillä jouduttiin leikkaamaan työpaikkoja, palkkoja – julkisia menoja. Ja bruttokansantuote supistui 25 prosenttia. Meillä oli valtava yksityinen velka. Ja työttömyys nousi 20 prosenttiin, vaikkakin nyt tilanne alkaa parentua. Eli tässä vähän kertomuksia Latviasta. Thank you. I have to inform you. Niin, nyt täytyy kertoa teille, että nämä puheenvuorot löytyvät sitten tämän konferenssin nettisivuilta. Internet-asoite on www.europal.europe.eu kautta EP2014. E Eli puheenvuorot löytyvät sieltä. Ja toiseksi listalla on enemmän puhuja kuin meillä on aikaa. Eli Katsokaa tuota kelloa, älkääkä ylittäkö kahta minuuttia. Ja seuraavaksi Carreche Ranskasta. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos, hyvä puhemies. En minä halua päästä helpolla, enkä lähteä helpolle tielle. Tässä nyt vähän komissiota syytetään aika paljosta ja asetetaan kaikki vaikeudet äh, sen harteille niistä vaikeuksista, joihin me olemme törmänneet omissa maissamme. Komission linjaukset on, on vahvistettu huippukokouksessa. Vastuu on siis eh, in fine poliittista vastuuta ja perustuu suosituksiin. Sen lisäksi meillä on myös hallitusten vastuu. Kyllähän se pitää sanoa ääneen kriisissä. Jokaisella on oma vastuualueensa – siihen nähden, että jotkut ovat jättäneet alijäämät oman onnensa nojaan elämään omaa elämäänsä. Ei tässä voi koko ajan kyseenalaistaa tai lähteä jopa kriminalisoimaan komissiota ihan liiallisesti. Komission jäsen Olli Renhan sanoi sen, kun te tässä hahmottelitte komission toimintaa viimeisten vuosien aikana, vaikkakin komission on pitänyt lähteä tarkistamaan joitakin asioita nimenomaan tässä sopeutusrytmissä, sopeutusohjelmien rytmiä. Kysymys kuuluukin, että kun, miten tämä elvytys nyt lähtee liikkeelle? Onko se vielä hyvin hauras vai onko jo tuntuvia hyviä merkkejä elvytyksen tiellä? Miten te, mitä täydentäviä toimenpiteitä te näette tähän elvytykseen? Yhä finanssipoliittinen konsolidointi, rakenteelliset uudistukset ovat toki välttämättömiä, mutta niillä on myös omat kustannuksensa, kulunsa joissakin maissa. Miten tätä elvytystä lähdetään täydentämään muilla, ehkä uusilla instrumenteilla, budjetin tasolla, Euroopan tasolla, euroalueella, jotta nimenomaan voitaisiin vähemmän paremmin vastata näihin epäsymmetrisiin shokkitilanteisiin. Miten te hahmotatte tämän? Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Oikein paljon sitten Portugalista Eduardo Capirita. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Olli Rehn, kiitos siitä, että olette täällä kanssamme en kuitenkaan ole kanssanne samaa mieltä tästä sopeutuspolitiikasta enkä troikka äh, mekanismin toiminnasta. Jos luette Euroopan parlamentin mietintöluonnoksen, niin voitte todeta, että vuonna 2007, eli äh, äh, kriisiä edeltävänä vuonna, sen julkinen velka oli 60 prosenttia prosenttia ja sen talous kasvoi kahden prosentin vauhtia. Ja nyt koska Euroopalla ei ollut ajanmukaisia ja oikeita vastauksia kriisiin ja koska syntyi poliittisesti epävakaa tilanne, Portugal joutui tämän sopeutuspolitiikan armoille. Tätä sopimusta on nyt toteutettu ö, hyvin tiukasti, tiukemmin kuin alkuperäisessä muistiassa sovittiin. Tämä vyönkirustuspolitiikka on ollut huomattavasti kovempaa kuin mistä oli alun alkaen sovittu. Ja Euroopan toimielimet ja Troikka tällaisena teknisenä välineenä eivät ole suostuneet edes keskustelemaan Portugalin työmarkkinaosapuolten kanssa tai Portugalin parlamentin kanssa tilanteesta. Nyt voitte sitten viittaa, viitata ää, mm, mm, toki finanssialalle, mutta jos katsotte ää, reaalitaloutta ja sosiaalista tilannetta, niin Portugal on nyt huonommassa ää, tilanteessa kuin se oli kaksi ja puoli vuotta sitten. Ja nyt on tehty kaikkien eri työmarkkinaosapuolten välillä sopimus työnantaja ja työnantaja puolen välillä kannanotosta tähän näihin toteutettuihin toimiin. Me olemme olleet nyt lamassa kolme vuotta. Työllisyystilanteemme on huonompi kuin koskaan aiemmin historiassa. Me olemme hyvin Eurooppa-myönteinen valtio ja nyt meidän sosiaalinen kriisimme on aivan järkyttävä, emmekä me itse asiassa usko, että luottamus äh, demokraattiseen Eurooppaan palautuu edes seuraavissa Euroopan parlamentin vaaleissa johtuen näistä vääristä tehdyistä päätöksistä. Me kuitenkin jatkamme keskustelua kansalaistemme kanssa, ihmisten kanssa Äh, ja tämä keskustelumme jatkuu. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset. Seuraavaksi äh, Norbert ja äh, Saksasta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Jos en tässä nyt aivan erehdy, niin tämän iltapäivän istuntomme on tarkoitus käsitellä talous- ja rahaliiton vahvistettua valvontaa. Ja nyt kysyisinkin herra Reeniltä, mitä ehdotuksia komissiolla on tämän budjettivalvonnan vahvistamiseksi Euroopan unionissa? Toimiin on ollut pakko ryhtyä six-pack, two-pack, kaikki olemme tästä yhtä mieltä. Tämä kriisihän nyt liittyy siihen, että euron käyttöönotosta alkaen kansallisten valtioiden talousarviovalvonta ei ole toiminut. Ja nyt meidän on huolehdittava siitä, että finanssipoliittisen sopimuksen sisältö myös toteutuu kansallisessa politiikassa ja että komissio yhdessä meidän kanssamme valvoo tätä toteutumista. Ja minä mietinkin, että miten tätä valvontaa voidaan jatkossa entisestään vahvistaa. Ren tässä nyt kuvaili, äh, että uusi velkaantuminen on vähentynyt, velkaantumisaste on vähentynyt, talouskasvun tielle ollaan pääsemässä euroalueella. Hyvä niin, hyvä, että hyviäkin uutisia tulee, mutta muistakaamme, että 90 prosenttia on kuitenkin enemmän kuin Maastrichtin sallima 80 prosenttia. Ja kolmen prosentin äh, uusi velkaantuminen on enemmän kuin mihin äh, Maastricht on luvan antanut. Eli me olemme vielä kaukana yhteisistä sopimuksistamme. Siksi valvonta on vahvistettava. Ja Saksan kannalta toteat, toteut, toteaisin, että talouden vakauttaminen ei suinkaan ole vastakkainen ajatellen kasvua. Ei, kun, nämä va- kun on vakaat taloudethan nyt nimenomaan kasvavat ja sitten syntyy uusia työpaikkoja. Eli vakautetut budjetit ovat eh-, ehto ja edellytys kasvulle. Ja kun nyt tässä kuuntelen näitä Kreikan kollegoita, niin he ovat täysin vastaan kaikkea, mitä herra Rehn sanoo. Ketä tässä nyt pitäisi uskoa, Reeniä vai kreikkalaisia? Sillä jos teidän valvontanne ei toimi niin kuin kreikkalaiset väittävät, ja jos teidän ohjelmanne eivät toimi niin kuin kreikkalaiset väittävät, etteivät toimi, niin mietin, että aikooko komissio ehdottaa meille Kreikan ohjelman jatkamista ja seuraavan maksuerän maksamista. Ketä tässä nyt pitäisi uskoa? Päristumme. Ο logo το Kiitos paljon. Edustaja Kalamaji Portugalin parlamentista. Thank you. I have a question. Two questions. Kiitoksia. Pari kysymystä komission jäsenelle Reenille. Ensinnäkin, te jatkuvasti sanotte asioita, jotka eivät vastaa todellisuutta. Esimerkiksi kun puhutaan tästä Portugalin finanssipoliittisesta kriisistä, no millä tavalla komissio voi sanoa, että Portugalissa on käytetty liikaa varoja, kun 2008, ja minulla on tässä tämä asiakirja edessäni, niin kesäkuussa 2008, kun komissio oli tehnyt suosituksen, niin neuvosto sanoi, että Portugalin alijäämä on alle 3 prosenttia bruttokansantuotteesta uskottavalla ja kestävällä tavalla. Me irtauduimme vuonna 2008 tästä alijäämäohjelmasta aikaisemmin kun oli odotettu, ja miten nyt voitte sitten sanoa, että Portugalin kriisi liittyy liialliseen tuhlaamiseen? Ja sitten komission vuosiraporteissa, jos katsotaan nyt tätä sisäistä kysyntää, niin Portugali oli Saksan rinnalla ainoa maa, jossa sisäinen kysyntä ei juurikaan kasvanut. Eli miten voitte sanoa, tai minkä tietojen pohjalta te voitte sanoa näitä asioita Portugalin finanssipoliittisesta kriisistä, siis ennen tätä talouskriisiä? No, Portugalin ongelma on kasvu. Se on kasvanut hyvin vähän, hiukan vähemmän kuin EUn keskiarvo. Ja haluaisin kysyä, miten köyhä maa, jossa on paljon koulutusinvestointitarpeita, samoin tutkimuksessa ja muilla aloilla, miten siellä voidaan ylläpitää kasvua bruttokansantuotteen suhteen, jos kuitenkin tehdään valtavia leikkauksia julkisiin investointeihin, leikataan uusiutuvista energialähteistä, koulutuksesta ja tutkimuksesta ja kehityksestä. Ja sitten komission tietojen mukaan, teidän tiiminen mukaan, outoa kyllä, Portugalin bruttokansan potentiaali on vähentynyt tämän ohjelman aikana. Eli näiden tietojen pohjalta haluaisin kuulla, miten voitte toistaa näitä tietoja Portugalista, joita olette niin monen kertaan todenneet. Kiitos paljon teille. Viimeinen puhuja Francesco Gaiello Italian parlamentista. Grazie, presidente. Kiitoksia. Eilen haettiin Euroopan budjet, toimistoon henkilöitä. Ja Italia nyt ei ole nimennyt ehdokasta tähän virastoon, mutta nyt kun ollaan valmistelemassa asetusta, Cinque Stelle eli viiden tähden liike, jota edustan, on korostanut erinäisiä asioita. Suunnitelmien avoimuus, tämän elimen riippumattomuus ja sitten näiden ehdokkaiden pitää esittää rikosrekisteriotteensa. Ainoastaan tämä viimeinen kohta meni läpi parlamentissa. Ja nyt haluaisin esittää kysymyksen komission jäsenelle Rehnille. Millaisena te näette tämän elimen roolin sekä teknisesti että poliittisesti? Millaisia tietoja pitäisi toimittaa ja mille kriteereille tämän elimen vastuu pohjataan? Luommeko standardit sen suhteen? Onko EU siirtymässä kohti elpymistä? vai pitääkö meidän aina jättää tämä tulkinta eri komission jäsenille. Ja sitten täytyy miettiä maita, joissa on jo tällainen elin. Ehkäpä, jos ajatellaan nyt Italiaa, niin missä maissa on tällainen finanssipoliittinen neuvosto. Eli milloin, millä tavalla voidaan parantaa tilannetta ja miten voitaisiin Italiassakin parantaa tämän elimen statusta. Kiitos paljon kaikille puhille ja kiitän etukäteen komission jäsentä Olli ja hänen vastauksistaan. Olkaa hyvä, puheenvuoro on teille. Thank you. Kiitos. Kiitos todella osuvista kysymyksistänne. Ehkäpä aloitan nyt hiukan takaperin nämä vastauksenne. Muistan nämä viimeiset kysymykset paremmin. Tuo äskeinen herra kysymys, joka liittyi äh, tällaisten riippumattomien äh, finanssineuvostojen asemaan, niin oikein hyvä kysymys. Ja tämä kyllä äh, liittyy tehokkaaseen valvontaan, jotta keskipitkällä aikavälillä julkinen rahoitus saataisiin vakaalle pohjalle. Tämä on itse asiassa osa, hm, no minä en niin tykkää näistä sanoista, mutta tämä on itse asiassa osa tätä meidän vahvistettua talous, ää, talouden ohjausjärjestelmä osamme, eli siis osa tätä sixpackia, tällainen ehdotus. Sitten kun te kysyitte, että minkälaisia suosituksia tässä yhteydessä sitten on tehty, niin on esimerkkejä, jotka ovat sopimuksen sekä finanssipoliittisen sopimuksen kanssa samassa linjassa. Varmaan kannattaa tässä mainita, että suoraan sanottuna, jos minä olisin jonkun muun maan parlamentin jäsen, niin minä varmaan kyllä ottaisin oppia Alankomaiden toimista. Jan Tinbergen, joka oli vuonna 1969 ensimmäinen talouden nobelisti, Nobel-palkinnon voittaja, joka näitä malleja suunnitteli 50-luvulla, ellen erehdy, niin kyse on siis tällaisista makrotalouden riippumattomista ennusteista ja samoin finanssipoliittisista arvioista. Ja Alankomaiden systeemi menee jopa niin pitkälle, että että poliittiset puolueet omissa ohjelmissaan ennen vaaleja, niin tämä CBP, tämä neuvosto arvioi niiden poliittiset ohjelmat, niiden järkiperäisyyden suhteen. Ja tämähän on todella rationaalista politiikan tekoa tämä. Eli kun puhutaan riippumattomuudesta, niin sen on todella toteut- tukahduttava ja samoin makrotalouden ennusteiden on oltava itsenäisiä. Tämä on ollut meillä hyvin suuri ongelma aiemmin. Meillä ei ole ollut tehokasta valvontaa ennen kriisiä. Ei makrotalouden epätasapainojen eikä myöskään finanssipolitiikan toimien suhteen. Eli tässä todella tällaiset riippumattomat tahot voisivat tehdä ja tekevät hyvää työtä arvioivat myös näitä vakautustoimia niin, että niiden uskottavuus ja vakuuttavuus säilyvät. Sitten Badesin kysymys valvonnasta. No minähän tähän jo nyt tuossa äskeisessä vastauksessani viittasin. Olen kyllä teidän kanssanne ihan samaa mieltä ja minulla on sellainen vaikutelma, että tämä on pikemminkin kysymys liittyen taloudelliseen tilanteeseen ohjelmamaissa kuin kysymys valvonnan metodologiasta. Minä olen ollut kansallisen parlamentin jäsen, myös Euroopan parlamentin jäsen ja tiedän, että parlamenteissa erityisesti kokouksissa, joissa joita kokoustetaan avoimin ovin, niin esityslistasta kukaan ei välitä yhtään mitään, vaan sitten puhutaan kaikesta maa ja taivaan välillä kun ne kansalaisetkin keskustelua voivat seurata. Mutta kyllä te oikeassa olette siinä, että meidän täytyisi nyt ehkä tässä keskustelussa, tässä istunnossa keskittyä otsikon mukaisesti tähän EMUn finanssipoliittiseen valvontaan. Keskittyä tulisi erityisesti nyt tähän toimeenpano, täytäntöönpanotasoon Eli valvontavälineet, joita tässä viimeisten parin vuoden aikana on luotu, niin niiden toimiminen käytännössä. Ja varmasti seuraavan parlamentin kaudella ja seuraavan komission kaudella tätä asiaa täytyy arvioida myös yksinkertaistamisen kautta, niin että myös suuri yleisö voisi asian helpommin ymmärtää, ja parlamenttien jäsenet ja tietenkin komission jäsenetkin. Olette aivan oikeassa siinä, että investoinneille ja työpaikoille niin ehtona on juuri tuo luottamus. Ja mehän olemme nyt voineet no, onnistuneet palauttamaan luottamusta Euroopan talouteen ja talouspolitiikkaankin. Kolme tekijää ovat vuodesta 2012 tätä luottamusta lisänneet. Ensimmäinen näistä tekijöistä on EU-jäsenvaltioiden finanssipolitiikan lisääntynyt uskottavuus ja sen osoittaa sekin äh, tosiasia, että alijäämät ovat kutistuneet 7-3 prosenttiin. Sitten äh, keskuspankin päättäväiset toimet toisena tekijänä, äh, erityisesti vuodesta 2012 alkaen. Ja sitten kolmanneksi vahvistunut talouden ohjausjärjestelmä, joka meillä Euroopan unionissa nyt erityisesti euroalueella on. Se tarjoaa hyvin äh, vakaat, äh, selkeät puitteet äh, julkisen talouden kestävälle vakautumistyölle ja myös rakenneuudistuksille. Nämä kaikki tekijät ovat nyt hiukan muuttaneet tätä politiikan tekoa, ylipäätään poliittisia puitteita ja ilmapiiriä Euroopassa vuodesta 2012 alkaen ja vaikka viime vuonnakin monissa jäsenvaltioissa oli poliittisia kriisejä, niin kuitenkaan ää, euron perustukset eivät järkkyneet niin kuin olivat järkkyä esimerkiksi vuosina 2010 ja 2011. Herra Kalambari sitten viittasi Portugalin tilanteeseen. Täällä Portugalista on jo puhuttukin. Viittasitte tämän kriisin luonteeseen ja Totesitte, että kyse Portugalissa oli hitaan kasvun sekä liiallisen yksityisen ja julkisen velkaantumisen yhdistelmästä, jotka sitten yhdessä johtivat siihen, että Portugali pyysi rahoitustukea. Te ja herra Cabrita ja Rova Ferreira ja muutkin ovat täällä viitanneet taloustilanteeseen, muuten työttömyyden lisääntyminen liittyy tähän Portugalin talouden sopeutumiseen. Tässä eh, eri alat ovat kovan myllerryksen eh, kourissa nyt, eh, kun ajatellaan sitten myös kysynnän kutistumista ja rahoitusmarkkinoiden käytöstä niin voin vain todeta, että kyllä sosiaaliset vaikutukset olisivat ilman ohjelmia olleet vieläkin kovemmat. Ja kun ajatellaan vastaavia ää, velkakirjaa, markkinapaineita, joita on ollut muissakin maissa, niin nämä tilanteet ovat kyllä toisiaan kovasti muistuttaneet Portugalin ja muiden. Täällähän nyt työmarkkinauudistukset, jotka on hyväksytty, ovat parantaneet tilanteen ja työmarkkinaosapuolethan ovat näissä uudistustöissä olleet luonnollisesti mukana. Gabrietta viittasi myös siihen, että jossain vaiheessa kriisi on Portugalissa tullut entistä vaikeammaksi siksi, että Euroopan reaktiot olivat liian hitaat, mutta minä kyllä väittäisin, että myös kansalliset reaktiot olivat liian hitaat. Kun ajatellaan ohjelman käynnistymistä kesällä 2011, niin muistan keskusteluni niin Portugalin valtiovarainministerin kanssa kesäkuussa 2010 ähm, tuolloin keskustelimme mahdollisesta tukiohjelmasta, koska näimme, että Portugalin äh, taloustilanne heikkeni heikkenemistään. Minun mielestäni mitä pikemmin Portugal olisi toiminut sitä, pikemmin äh, tämä sopeutus olisi tuonut hyötyä, olisi ollut parempi toimia ennen kuin selkä oli seinää vasten huhtikuussa 2011. Sitten rouva Ferreira puhui julkisen velan äh, yhteisvastuullisestamisesta. Tästähän on keskusteltu tämä velanpurkurahasto, ähm, joka tällä hetkellä on äh, käynnissä oleva työ. Sitten täällä Herra Pinner on aivan oikeassa siinä, että me olemme tehneet yhdessä työtä Latvian hallituksen kanssa. Olette oikeassa myös siinä, että Latvia päätti toteuttaa sisäisen devalvaation ulkoisen devalvaation sijaan. Minä tulen maasta, jolla on pitkä ulkoisten devalvaatioiden historia ja voin kertoa teille, että joskus ne ovat hiukan pehmeämpiä, erityisesti jos kyseessä ei ole rahoitusmarkkinat, mutta kun ajatellaan rahoitusmarkkinoiden integraatiota, niin vuoden, vuodesta tai 80-luvulta asti ulkoisista demokra- devalvaatioista on tullut huomattavasti tuskallisempia kuin mitä ne ehkä olivat ennen, ennen tuota. Eivät ne todellakaan ole mitään herkkua erityisesti kun äh, Latvia pohti euroa, niin sisäinen devalvaatio oli oikea tapa toimia ja äh, Latvia on nyt todella kääntänyt taloutensa täysin päälailleen kahdessa vuodessa. Herra Kares viittasi sitten äh, hallitusten vastuuseen ja olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Kyllä todella on jäsenvaltioiden, niiden hallitusten ja parlamenttien vastuulla varmistaa se, että talous- ja finanssipolitiikka jäsenvaltioissa on, ovat kestävällä polulla. Kun tämä elpyminen nyt edelleen on äh, hyvin äh, herkässä tilanteessa, niin meidän täytyy nyt äh, nämä korjaukset saattaa päätökseen, ryhtyä myös uusiin aloitteisiin sirpaloitumisen estämiseksi rahoitusalalla ja meidän on puututtava korkeisiin työttömyyslukuihin, erityisesti nuorisotyöttömyyslukuihin monissa maissa, niin kuin olemme tehneetkin yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Kun puhutaan euroalueen kahdesta suurimmasta maasta, jos ne haluavat tehdä osansa kestävän kasvun ja työllisyyden puolesta Euroopassa, niin Saksan mm, tulee entisestään vahvistaa kotimaista kysyntää, ja investointeja, ja Ranskan taas täytyy toteuttaa talousuudistuksensa kasvun ja työllisyyden nimissä. Sama muuten koskee Italiaa niin kuin monia muitakin maita. Tämä on tällainen täydentävä yhdistelmä, jossa saadaan parasta tukea talouskasvulle ja työpaikkojen luomiselle Euroopassa, ja tämä on ollut meidän suosituksemme jäsenvaltioille. Kiitos. Madam Chair, I, I re- yes, Ms. I'd like to, to tell... Puheenjohtaja, haluaisin muistuttaa komission jäsentä, hän ei vastannut yksityistämiskysymykseen tai kultaisiin osakkeisiin näissä ohjelmamaissa, ja se on kuitenkin tärkeä aihe, eli jos nyt vielä voisitte vastata. It's, uh, if it is a... Jos puheenjohtaja katsoo, että tämä kuuluu nyt tähän finanssipoliittiseen keskusteluun ja valvontaan. No, jos tällainen kysymys on esitetty, niin kyllä siihen voidaan sitten vastata. No, vastasin kyllä tähän aika pitkästi viime viikkoisessa kuulemisessa. No, vastaan nyt tähän. Kenellä on vastuu tästä yhteisymmärryspöytäkirjasta? Se kuuluu kyseiselle jäsenvaltiolle, hallitukselle, parlamentille. Tietysti sen jälkeen, kun on kuultu eri toimielinten osapuolia, eli komissiota, keskuspankkia ja kansainvälistä valuuttarahastoa. Eli tämän hallituksen päätös. Ja hallitus on siis vastuussa näistä päätöksistä thank you very much uh, for this. Thank you uh, Vice President Rehn. Kiitoksia komission varapuheenjohtaja Rehn. Kiitoksia, että olitte, olette paikalla vielä seuraavan osion aikana, mitä tulee ohjausjaksosykliin 2013-2014. Ja myöskin toivotan tervetulleeksi varapuheenjohtajan nimissä myöskin komission jäsenen Laszlo Andorin joka tulee paikalle. Sitten Philip de Backer. Hän puhuu talous- ja raha-asioiden valiokunnan esittelijänä tästä kasvututkimuksesta ja Gutierrez de Prieto. Hän on työllisyysvaliokunnan esittelijä. Ja sitten muistuttaisin vielä, että voitte pyytää puheenvuoroa tai voitte esittää kysymyksiä ja jotta voitte näin tehdä, niin teidän täytyy täyttää puheaika, pyyntökaavake, joka teillä on, toille on jaettu. Eli komission jäsen, te voitte aloittaa, olkaa hyvä. Thank you, thank you, Madam Chair, and uh, I want to... Kiitos puheenjohtaja. Haluan onnitella teitä tämän uh, kokouksen esityslistan järjestämisestä, koska nyt uh, minua joudutaan tässä kuuntelemaan vielä jonkin aikaa, hyvät naiset ja herrat. Mutta yritän tässä nyt ainakin välttää toistamasta sitä, mitä täällä on jo sanottu, ja keskityn nyt vuosittaisen kasvuselvityksen 2014 suosituksiin. Tämä luonnollisesti kattaa lyhyen ja keskipitkän aikavälin, niin kuin varmaan tiedätte. Mutta aivan ensin haluaisin tässä nyt maalailla kuvaa Euroopan taloudellisesta ympäristöstä tällä hetkellä voisin todeta, että tässä nyt uusi vuosi on alkanut vuosi, joka on tuonut mukanaan rohkaisevia merkkejä talouden elpymisestä. Irlannin, Portugalin ja Espanjan velkakirjojen tilanne on huomattavasti parempi kuin se on ollut aiemmin ja ennusteet nyt osoittavat äh, vakaampaa elpymistä, kestävämpää elpymistä. Nyt kuitenkin on aivan liian varhaista väittää, että kriisi on ohi ja olemme selvillä vesillä. Kyllä tässä vielä haasteita on, erityisesti kun ajatellaan tuota kestämätöntä työttömyystilannetta monissa jäsenvaltioissa. Ja elpyminen on aivan ehdoton edellytys työllisyyslukujen parantamiselle – ja siksipä talousuudistusten sitkeä jatkaminen on välttämätöntä. Tässä ei kerta kaikkiaan nyt voi lähteä lepäämään laakereillaan. No, on 2014 Euroopan ohjausjaksoa, joka on nyt siis tämän päivän keskustelun aiheena, niin tämä prosessi on nyt neljännessä syklissä ja tämä on kyllä edelleen kestävän kasvun ja työpaikkojen luomisen ohjelmamme keskiössä. Tässä yhteydessä ehkä voisin äh, käydä läpi prioriteetit, joita komissio on asettanut äh, tälle 2014 ohjausjaksolle. Ensinnäkin meidän on jatkettava äh, julkisen rahoituksen vakauttamista, tässä alijäämät ovat puolintuneet ja nyt finanssipoliittista vakauttamista on erityisesti keskitettävä laadulliselle puolelle, erityisesti nyt verotuksen alalla. Kun ajatellaan verotusuudistuksia, niin näiden kautta voidaan parantaa kannustimia sekä sitten talouden kasvunäkymiä. Tähän liittyvät myös kestävät sosiaaliturvajärjestelmät ja investoinnit infrastruktuureihin, koulutukseen, terveydenhoitojärjestelmiin. Vuosittaisessa kasvuselvityksessä, jonka julkaisimme viime vuoden lopulla vain joitain viikkoja sitten, pyritään samaan tasapainoon kestävän kasvun ja työpaikkojen luomisen välillä kuin aiemminkin. Samalla kuitenkin tässä nyt tätä painotusta on hiukan siirretty kohtaamaan pikemminkin tämä elpymisvaihe taloussyklissämme. Halutaan parantaa pankkien lainoitusta reaalitaloudelle ja niin kuin aiemmassa keskustelussa puhuimme, niin tämä rahoituksen sirpaloituminen on edelleen suuri ongelma investoinneille Euroopassa. Euroopassa on tehty hyvin paljon, mutta tämä korjausliike ei ole vielä täysin valmis, jotta luottamus saataisiin palautumaan. Kriisin varhaisena ensi vuosina puhuttiin hieman toisista asioista. Nyt ei puhuta enää niinkään näistä myrkyllisistä lainoista niin kuin joitain vuosia sitten tai näistä omaisuuseristä, mutta nyt puhutaan pikemminkin tästä talouden sopeutumisesta ja tänä vuonna Äh, erityisesti tuo pankkiunionin äh, saattaminen päätökseen on aivan äh, avainasemassa uudistusagendallamme. Lyhyellä aikavälillä mm, myös yritysten ja kotitalouksien velkaantumista tulisi vähentää ja tulisi löytää uusia lainalähteitä erityisesti PK-yrityksille. On aivan välttämätöntä nyt saada Euroopan unionin talous kestävälle, vakaalle kasvun tielle jälleen. Ja tässä kiinnittäisi huomionne tuleviin ehdotuksiin Bahmienilta ja minulta. Mm, ne liittyvät pitkän aikavälin investointeihin Euroopassa ja perustuvat hyvin laajaan kuulemiseen eurooppalaisten sidosryhmien piirissä. Tämän lisäksi meidän tulee tukea innovaatiokapasiteettia ja huolehtia siitä, että meillä on päteviä ja kyvykkäitä työntekijöitä ja todella työttömyyden torjuminen ja kriisin sosiaalisten vaikutusten lieventäminen ovat äärimmäisen tärkeitä. Kollegani Lasno Andor puhuu tästä kohta lisää. Pitkän aikavälin nuorisotyöttömyysluvut ovat kestämättömällä tasolla ja tähän kyllä tarvitaan todella kiireellisiä poliittisia päätöksiä ja toimia. On tärkeää keskittyä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen samalla kun julkinen talous on vakaalla pohjalla. Ja niin kuin tuossa aiemmin tänään totesin, tehokkaampi verotusjärjestelmä, jossa on vähemmän tällaisia poikkeuksia ja erilaisia veronkiertomahdollisuuksia, niin tämä parantaisi kyllä tehokkuutta sekä oikeudenmukaisuutta. Tämän lisäksi meidän tulee vielä modernisoida julkista hallintoamme, esimerkiksi eri tasojen yhteistyö, nettipalvelut sekä byrokratian purkaminen ovat tärkeitä kysymyksiä ja komissio tekee mielellään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta saadaan aika hyviä tuloksia. Rouva puheenjohtaja, arvoisat parlamenttien jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olennainen osa agendallamme nyt kun Euroopan unioni on siirtymässä tällaista varovaisesta elpymisestä kestävän kasvun ja työpaikkojen luomisen tielle, on makrotalouden epätasapainojen poistaminen. Nehän ovat todella paljastuneet nyt tämän kriisin aikoina. Makrotalouden epätasapaino onkin nyt äärimmäisen tärkeässä roolissa myös 2014 äh, ohjausjaksossa ja siihen on kiinnitettävä erityisesti huomiota. Uskon, että te myös kansallisissa menettelyissänne, parlamenteissa ja sen valtioissa kiinnitätte huomiota makrotalouden tasapainokysymyksiin. Äh, tämän äh, vuoden hälytysmekanismi käynnistettiin ajallaan ja 16 jäsenvaltiota on vastannut ja nyt me olemme näiden 16 jäsenvaltion vastauksia analysoimassa. Ja nyt katsomme sitten analyysiemme pohjalta, onko epätasapainoja, minkä minkälaisia poliittisia toimia tarvittaisiin korjausliikkeen aikaansaamiseksi. Monet jäsenvaltiot ovat vaihtotaseensa alijäämää korjaamassa ja parantamassa kilpailukykyään, esimerkiksi Espanja ja Irlanti. Mutta lisäponnisteluja tarvitaan edelleenkin äh, ylijäämämaissa, jotta ne voivat äh, tukea sitten koko Euroopan talouden tasapainottamispyrkimyksiä. Ei tässä nyt ole kyse eh, siitä, että eh, kehotettaisiin velkaantumaan tai rohkaistaisiin velkaantumaan. Ei, vaan kyse on siitä, että, tällä, että johtuisiko tällainen eh, pitkäaikainen jatkuva ylijäämä tilanne mahdollisesti politiikan epäonnistumisesta. Ja nyt olisikin tärkeää saada koko euroalueesta kilpailukykyisempi kaiken kaikkiaan verrattuna muuhun maailmaan. Ja tarvitaan kestävää kasvua ja korkeita työllisyysnumeroita kaikkialla Euroopassa. Voin kertoa teille, että komissio todennäköisesti tässä nyt kevät talven mittaan todennäköisesti maaliskuussa nämä sy- syvemmät, syvällisemmät analyysinsä julkaisee. Rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, päättäisin puheenvuoroni toteamalla, että vuoden 2014 ohjausjakso on hyvällä tiellä käynnissä. Paljon on talouksiemme ja yhteiskuntiemme ja julkisen hallintomme uudistamiseksi jo tehty. Ja me näemme, että talouden elpyminen saa nyt jalansijaa, mutta tästä huolimatta edelleen tarvitaan kyllä ponnekkaita poliittisia toimia ja Euroopan ohjausjakson onnistuminen riippuu näistä talousuudistuksista, jotka vievät Eurooppaa nyt todella tästä elpymisen tilasta kohti vakaata talouskasvua. Keskustelemme kaikkien sidosryhmien kanssa, luonnollisesti kansallisten parlamenttien kanssa, Euroopan parlamentin kanssa, joilla mielestäni tulisi olla aivan keskeinen, elintärkeä rooli näissä toimissa. Ja nyt käyn mielellänne keskustelua 2014 vuosittaisesta kasvuselvityksestä. Kiitos. Kiitos paljon. Komission jäsen oli reen Anna välittömästi puheenvuoron Laslo Andorille kymmeneksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Ladies and gentlemen, honorable members of... Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Neljäs ohjausjakso toteutuu nyt aikana, jolloin Euroopan talous osoittaa elpymisen merkkejä. Mutta kuten varapuheenjohtaja Rehn juuri selitti, elpyminen on vielä vaatimatonta ja epätasaista EU:ssa Työttömyys on vakaantunut 26,6 miljoonan ihmisen kohdalle viime vuoden alkupuoliskolla, mutta ei ole mitään merkkejä siitä, että työpaikkoja olisi syntynyt runsaasti. Vielä ei ole pystytty korjaamaan viime, viimeisen viiden vuoden aikana tuhoutuneita työpaikkoja ja erityisesti nuorisotyöttömyys on ongelma. Köyhyys, sosiaalinen syrjäytyminen on historiallisen korkealla tasolla ja sosiaalinen epätasa-arvo myöskin lisääntyy. Mutta kyse ei ole vain siitä, että työttömyys ja köyhyys ovat keskimäärin lisääntyneet. Jäsenvaltioiden välillä on eroja, jotka ovat myöskin lisääntyneet erityisesti, kun ajatellaan ydintä ja sitten reuna-alueita EU:ssa. Kaikki tämä Eh, estää sen, että bruttokansantuote voi nopeasti kasvaa. Komissio juuri julkisti vuosikertomuksensa sosiaalisesta ja työllisyyden kehityksestä Euroopassa. Siinä analysoidaan näitä haasteita seikkaperäisesti ja muutama tieto näistä tärkeimmistä haasteista ja politiikan painopistealueista tämän uuden asiakirjan pohjalta ja komissio julkisti näitä tietoja marraskuussa osana vuotuista kasvuselvitystä. Ensinnäkin työllisyystasot EU:ssa ovat laskeneet edelleen viime vuonna, paitsi yhdessä kategoriassa, eli vanhemmissa työntekijöissä. Avoimena olevina työpaikkoja ei nyt ole paljon enemmän kuin vuonna 2010, mutta työttömyys on lisääntynyt. Tämä osoittaa, että työmarkkinoilla ei ole mahdollisuuksia ja meidän täytyy enemmän investoida inhimilliseen pääomaan ja meidän pitää tukea paremmin työttömiä. Työpaikkojen menetys ei ole jakautunut tasaisesti ja vähän koulutut ja kolmansien maiden asukkaat ovat eniten joutuneet tästä kärsimään. Työmarkkinoiden segmentoituminen on edelleen ongelma vähemmän suojatusta työstä ei ole kovin paljon siirretty paremmin suojattuun työhön ja myöskin on suuria palkkaeroja. Lisäksi ihmiset, jotka eivät ole koulutuksessa eivätkä työelämässä, näiden ihmisten määrä on noussut, vaikkakin koulunsa keskeyttäneiden määrä hitaasti laskee. Meidän täytyy katsoa, mitä taitoja työmarkkinoilla tarvitaan, mutta näin ei ole tehty ja vähän lainkoulutetut ovat yhä enemmän työttöminä ja tämä haittaa Euroopan kilpailukykyä. Meidän täytyy katsoa eri maiden tarpeita ja samaan aikaan meidän pitää katsoa, mitä työvoimaa tarvitaan, mutta esteenä on verotus, joka on hyvin hankala este monissa jäsenvaltioissa. Bruttokansantuotteen kasvu saattaa johtaa siihen, että köyhyys ja työttömyys vähenee ajan mittaan, mutta tämä edistys on kuitenkin todennäköisesti hidasta ja työttöminen ja köyhien tilanne ei varmaankaan parane merkittävällä tavalla, elleivät hallitukset sitten anna heille merkittävää tukea. Hiljattain julkistettu työllisyysselvitys Euroopassa tarkastelee siirtymistä köyhyydestä yksityiskohtaisesti – ja tämä on nyt uusi elementti analyyseissamme. On huolestuttavaa, että keskimäärin kolmesta eurooppalaisesta, jotka elävät köyhyysrajalla, ainoastaan yksi pääsee tämän kynnyksen yläpuolelle vuoden sisällä. Jotta aikuinen pääsee pois köyhyydestä, usein on tarpeen löytää työpaikka, mutta se ei aina riitä. Työpaikan saaminen on keino päästä köyhyydestä ainoastaan puolessa tapauksia. Hyvin paljon riippuu löydetyn työpaikan laadusta, palkasta ja viikkotunneista. Mutta se liittyy myöskin kotitalouden kokoonpanoon ja kumppanin työtilanteeseen. Eli emme voi sanoa, että se, että on työpaikka, se automaattisesti tarvitse, tarkoittaa, että pystyy elämään kunnolla palkallaan. Tällä on merkittäviä vaikutuksia sen suhteen, mitä voidaan odottaa nyt tältä talouden elpymiseltä. Työttömyys vähenee hitaasti, mutta se varmaankaan ei sinänsä riitä, jotta köyhyys saataisiin laskuun. Köyhyydestä tulee pahempi ongelma, mikäli polarisaatio korkeiden ja alhaisten palkkojen välillä pahenee, ja jos yhä ihmiset joutuvat tekemään ainoastaan osa-aikatyötä. työtä. Poliitikkojen pitää siis keskittyä ei pelkästään työpaikkojen luomiseen, vaan myöskin siihen, että uudet työpaikat voidaan täyttää ihmisillä, jotta meillä on kunnollista työtä ja osallistavat työmarkkinat. Tulotuet ja muut sosiaaliset menot ovat edelleen tarpeellisia myös kotitalouksille, joiden jäsenillä on työtä. Nyt korostaisin muutamia tärkeimpiä löydöksiä uudesta työllisyystulostaulukosta, jota on analysoitu nyt ensimmäistä kertaa vuonna 2014 raportissa. Tavoitteena on vahvistaa talousunionin sosiaalista ulottuvuutta. Tällä tulostaululla voidaan paremmin havaita suuria työllisyyteen ja sosiaalikysymyksiin liittyviä ongelmia, jotka haittaavat rahaliiton toimintaa. Siinä on viisi tärkeintä indikaattoria – yleistyöttömyys, se miten työttömiä käytetään ja kuinka paljon nuoria ei ole töissä eikä koulutuksessa eikä opiskelemassa. Kolmanneksi todelliset muutokset kotitalouksien tulojen osaan. Sitten kuinka suuri osa työikäisistä on köyhyysriskissä. Ja viidenneksi tulojen epätasaisuus. Tulostaulukko osoittuu, kuinka nämä erot ovat lisääntyneet jäsenvaltioissa, erityisesti euroalueella. Työllisyys- ja sosiaalitilanne Etelä-Euroopassa on hyvin akuutti ja syvä ongelma, mutta myöskin vahvemmissa jäsenvaltioissa on kärsitty kerrannaisvaikutuksista, kun kysyntä on vähentynyt ja kuluttajien luottamus on heikentynyt. Työttömyys on lisääntynyt, erityisesti nuorisotyöttömyys ja nuoret, jotka eivät ole koulutuksessa eivätkä työelämässä. Ja sitten EUn ulkopuolella on myöskin tarkasteltu epätasapainoja ja kotitalouksien tuloja. Myös euroalueen reuna-alueilla köyhyys on lisääntynyt, ydinalueilla se on pysynyt vakaalla tasolla – ja sen jälkeen, kun neuvosto joulukuussa hyväksyi tulostaulukon, meidän täytyy nyt hyödyntää sitä ohjausjaksossa. Ja meidän pitää ottaa huomioon muiden sidosryhmien kannat. Ja me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan varmistaa, että se on mukana talouden ohjausjärjestelmässä, erityisesti monen keskeisessä valvonnassa ja myöskin kun laaditaan maakohtaisia suosituksia. Lopuksi haluaisin tehdä yhteenvedon painopistealueista sosiaali- ja tuollisuuskysymyksissä vuodelle 2014. Haasteet ovat pitkälti samoja kuin viime vuonna. Ainoastaan jossa tapauksissa tilanne on vielä kiireellisempi. Painopistealueet ovat hyvin samantyyppisiä verrattuna viime vuoteen. Työpaikkojen tukeminen – se on edelleen keskeinen tavoite. Uudistusten täytäntöönpanoa pitää vahvistaa antamalla enemmän tukea esimerkiksi työttömäksi jääneiden uudelleen kouluttamisen kautta. Nuorisotakuu on yksi esimerkki tällaisesta aktiivisesta työpolitiikasta. Jäsenvaltioiden pitää tehdä enemmän, erityisesti mitä tulee työvoiman kysyntään. Verotus ja sosiaali- maksutaakka on edelleen korkealla ja se on itse asiassa lisääntynyt monissa valtioissa, huolimatta siitä, että jatkuvasti on suositeltu, että tätä tasoa pitäisi alentaa. Verokiilan pienentäminen voisi lisätä ihmisten palkkaamista ja se voisi lisätä kysyntää matalan tulon kotitalouksissa. Ja myöskin palkkakehityksen pitää tukea kilpailukykyä ja kysyntää. Eri maiden tilanne on erilainen, mutta yleisesti katsottuna inflaatiopaineet palkkojen suhteen ovat hyvin alhaisella tasolla ja siksi me voimme lisätä kysyntää palkkojen kautta erityisesti maissa, joissa tilanne on hyvä. Lisäksi meidän täytyy investoida työllistettävyyteen ja työvoiman sopeutuvuuteen antamalla tukea ja koulutusta erityisesti vihreällä alalla ja digitaalisessa taloudessa. Jotta ilmeistä pääomaa ei menisi hukkaan taloudessa, kriisin takia täytyy nyt kiinnittää enemmän huomiota siihen, että työmarkkinoilla on enemmän nuoria, pitkäaikaistyöttömiä, naisia, vanhoja työntekijöitä ja ihmisiä, joilla on maahanmuuttajatausta. Tässä vaiheessa, kun kasvu on heikkoa, on tärkeää tukea työmarkkinoiden sitkeyttä. Ja meidän pitää parantaa yritysten sopeutumista muutoksiin. Sosiaalista vuoropuhelua pitää kehittää. Julkista pakkaamista pitää lisätä. Pitää lisätä liikkuvuutta. Mehän olemme tehneet EURES-ehdotuksen komissiosta. Ja meidän täytyy jatkaa uudistuksia, jotka vähentävät työmarkkinoiden segmentoitumista ja voidaan ylläpitää työpaikkojen varmuutta. Jotta voidaan ylläpitää kilpailukykyä, täytyy ryhtyä toimiin, jotta parannetaan koulutusta ja taitojen kehittymistä ympäri Eurooppaa. Ja meidän pitää olla vahvempia kriisin jälkeen ja meidän pitää siirtyä kohti 2020 tavoitteita. Ja tähän liittyy se, että me uudistamme sosiaalipolitiikkaa. Ja meidän pitää yhdistää rakenneuudistuksia, tehokkuutta, tuloksellisuutta meidän pitää tehdä sosiaalisia investointeja entistä enemmän. Ja tietysti inhimillisen pääoman hyödyntäminen edellyttää myöskin, että on sosiaaliturvaa ja sosiaalipalveluita. Ja lopuksi vielä haluaisin korostaa, että komissio toivoo, että vuonna 2014 ohjausjakso ottaa mukaan enemmän työmarkkinaosapuolet, ei pelkästään Euroopan tasolla, vaan myöskin kansallisella tasolla, kun määritellään ja toteutetaan rakenteellisia uudistuksia, joiden avulla voidaan parantaa työllisyyttä ja saada aikaan sosiaalista edistymistä. Kiitos. Commissioner Andor, and now I... Kiitoksia komission jäsen Andor. Ja sitten Philip de Backer talous- ja rahasioiden valiokunnasta voisi lyhyesti esitellä tilanteen. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsenet äh, teidän alustuksistanne. Minäkin haluan äh, vuosittaisen kasvuselvityksen 2014 esittelijänä täällä Euroopan parlamentissa toivottaa kaikki vieraamme tervetulleeksi. Meillä on äh, talous- ja rahasien valiokunnassa ja myös työllisyys- ja sosiaaliasian valiokunnassa tapana kirjoittaa mietintöä, jossa kommentoimme näitä suosituksia ja ennusteita, joita komissio esittää kasvuselvityskertomuksessaan. Tämä on tietenkin osa suurempaa laajempaa prosessia, joka vaatii hienosääntöä, hienosäätöä demokraattisen tilivelvollisuuden suhteen. Minua pyydettiin puhumaan lyhyesti niistä elementeistä, joita me talous- ja raha-asianvaliokunnassa olemme tässä ottaneet kyytiin vuosittaisen kasvuselvityksen 2014 osalta. Niin kuin täällä jo useat puhujat ennen minua ovat todenneet, niin tässä nyt nähdään, että hiljalleen hidas elpyminen alkaa päästä jaloilleen ja kun ajatellaan Euroopan tason äh, toteutettuja uudistuksia, six-pack ja two-pack muun muassa, mutta myös monet rakenneuudistukset, jotka on toteutettu kansallisella tasolla, ovat äh, nyt äh, ainakin päästäneet meidät siitä keskustelusta, että koko euro romahtaa ja euroalue hajoaa ja niin edelleen. Ei, mutta nyt kyllä taloudellinen tasapaino ollaan jälleen saavuttamassa ja tämä on hyvin tärkeää, mutta ei se suinkaan tarkoita, että kaikki olisi hyvin ja kaikki olisi menossa oikeaan suuntaan. Minun mietinnössäni olen nostanut esiin koko joukon seikkoja, jotka vaativat vielä työstämistä. Yksi pääasioista on juuri talouden parantaminen kansallisella ja koko Euroopan tasolla. Kun ajatellaan globaalia taloutta, joka jatkuvasti muuttuu, muuttuu, niin se vaikuttaa tietenkin meidän kasvuumme, meidän työpaikkoihimme ja niiden luomiseen ja siihen, että ylipäätään taloutemme saadaan kasvuuralle jälleen kun keskustellaan vaikkapa työvoimakustannuksista ja tuottavuudesta, näiden yhdistäminen on ollut hyvin kivuliaskin tuskallinen prosessi monissa jäsenvaltioissa, mutta samalla kestävät rakenneuudistukset, jotka on toteutettava, ovat esillä. Ja tietenkin tätä tulee sitten täydentää lisää investoinneilla niin eh, julkisilla kuin yksityisilläkin investoinneilla, mutta niin kuin komission jäsen Andor totesi, tulee investoida myös koulutukseen ja tietotaitoon. Ja tässä on kyllä pitkä matka vielä kuljettavana, kun katsomme nyt työmarkkinoiden tarpeita ja sitten eh, tarjolla olevia työntekijöitä, niin nämä eivät vielä täysin kohtaa. Eli tässä kyllä on tehtävää paitsi Euroopan tasolla myös kansallisella tasolla ja me olemme Euroopan tasolle tunnistaneet mm, tiettyjä prioriteetteja. Talous- ja rahaliiton yhteistyön vahvistaminen Pankkiunioni on suuri harppaus eteenpäin. EKPn rooli on auttanut vakauttamaan rahoitusjärjestelmäämme, mutta tämä on vasta alkua. Tässä on vielä pitkä matka kuljettavana niin, että myös pankkijärjestelmämme saisi pääsisi jälleen vakaalle pohjalle ja tätä kautta voisi auttaa reaalitalouttamme. Eli Euroopan tasolla tämä sirpaloituminen paitsi rahoitustilanteen suhteen, mutta myös taloustilanteen suhteen on ongelma. Ja tämä tulee kyllä varmasti seuraavalla lainsäädäntökaudella olemaan niin komissiolle kuin parlamentillekin yksi avaintehtäviä hoitaa. Ja niin kuin tässä komission jäsen Andor jo totesi, meidän täytyy varmistaa se, että työmarkkinamme toimivat huomattavasti tehokkaammin kuin tähän asti, paitsi jäsenvaltioiden sisällä myös jäsenvaltioiden välillä. Ja näin ollen tässä voidaan suhtautua myönteisesti myös maahanmuuttoon sekä työntekijöiden liikkuvuuteen kautta Euroopan unionin. Jäsenvaltioilla on tietenkin vielä valtava haaste, jonka olen nostanut esiin. Puheenjohtaja pyytää hidastamaan hiukan. Tulkit kiittävät. Niin, kun ajatellaan eh, tilannetta, eh, velkaantumisaste jäsenvaltioissa 90 prosenttia, tämä nyt on eh, valtava taakka. Tämä on valtava taakka myös tuleville sukupolville ja tämä on asia, joka meidän täytyy kyllä hoitaa mahdollisimman varovasti. Ja niin kuin komission jäsen Rehn tässä jo totesi, tällainen äh, kasvua tukeva äh, finanssipoliittinen vakautuminen on äärimmäisen tärkeää. Olemme havainneet myös muita prioriteetteja, joista täytyisi huolehtia jäsenvaltioiden tasolla. Ensinnäkin nämä työmarkkinoiden ja eläkejärjestelmien rakenneuudistukset, jotka on saatettava päätökseen mutta myös verotusjärjestelmien yksinkertaistaminen, veronkierron, veron välttelyn, myös veropetosten torjuminen. Mutta jäsenvaltioiden tasolla tulee myös huolehtia siitä, että pitkän aikavälin rahoitusta saadaan innovaatioihin, energiaan ja niin edelleen. Tällä hetkellä tilanne on tosiaan sirpaloitunut Euroopan unionissa ja tämä johtaa siihen, että rahoitusta ei ole. PK-yritykset eivät saa rahoitusta ja tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä ongelmia. Mehän tiedämme, että PK-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka ja jos niillä ei ole rahoitusmahdollisuuksia joko pääomamarkkinoilta tai pankeilta, niin ongelma on todella suuri ja tähän täytyy puuttua niin Euroopan tasolla kuin kansallisellakin tasolla päätelmänä mietinnössäni totean asian, joka on suuri syy myös tämän konferenssin järjestämiselle, eli se, että jäsenvaltiot sitoutuvat toteuttamaan nämä suositukset, joita Euroopan tasolla tehdään, mutta samalla demokraattisen tilivelvollisuuden on toteuduttava. Ja kun puhutaan ohjausjaksosta, sixpackista, twopackista, joka nyt on aika uusi, niin on huolehdittava siitä, että Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla koko prosessin rinnalla kulkee tämä demokraattinen valvonta. Ja monia hyviä ehdotuksia on mielestäni jo kuultu eh, demokraattisen ulottuvuuden vahvistamisesta. Ja tämä tilivelvollisuus on äärimmäisen keskeistä, jos haluamme vakuuttaa kansalaisemme siitä, että toimemme ovat välillä tuskallisia, mutta välttämättömiä, jotta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä jälleen saadaan työpaikat luotua ja päästään kunnon kasvuun. Tässä näitä meidän äh, esityksiämme ja nyt mielelläni vastaisin myös kysymyksiinne ja ehdotuksiinne. Äh, Kiitos paljon De Beckerille hänen loistavasta esityksestään. Sergio Gutierrez, työllisyysvaliokunnan esittelijä. Pyydän häntä pysyttäytymään aikarajassa, joka on neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Sí, buenas tardes. Gracias. Niin, hyvää iltapäivää kaikille. Anteeksi, että me olemme juuri näyt- neuvottelemassa ryhmän kanssa kompromissitarkistuksista tähän mietintöön. Ensinnäkin, mitä nyt on tapahtumassa tällä hetkellä EU:ssa, missä, mihin tämä poliittinen keskustelu nyt sijoittuu? työllisyysvaliokunnassa. Ihan yksinkertaisesti sanottuna jotkut jäsenet komissiossa ja jotkut parlamentaarikotkin ovat sitä mieltä, että elvytys on jo lähtenyt liikkeelle ja jotkut meillähän on jotain myönteistä tietoa, jotta voidaan tulla puhua elvytyksestä, mutta toiset taas, jos muistan oikein, eivät kiellä, että elvytys ei olisi vielä lähtenyt liikkeelle, mutta me olemme sitä mieltä, että tehdyt päätökset ovat synnyttäneet kahdenlaisia vaikutuksia, on synnyttänyt sosiaalista eriarvoisuutta, eri jäsenvaltioissa todella kansalaisten välillä epätasa-arvoa. Tämä voi sanoa myös graafisesti, jotta Reen voi puhua elvytyksestä, jotta hänen koko yksinsä voi puhua siitä, niin ehkä silloin puhutaan kaupallisin termein, korkojen välisin eroin ja vaihtotaseen, ja sillä on myös vaikutusta työllisyyteen ja sosiaaliseen tilanteeseen. Ja mitä me, mitä meidän pitäisi todella nähdä, että huolimatta meidän poliittisista puolueryhmistämme, maistamme tai strategioistamme, meidän pitää samanaikaisesti ratkaista makrotaloudelliset ongelmamme. Ja nämä ongelmathan tulevat lyhyellä aikavälillä synnyttämään suuria ongelmia. Tässä kontekstissa työllisyysvaliokunnasta olemme vetäneet esille neljä keskeistä teemaa mietintöömme. Ensimmäinen, Nebeker puhui jo siitä, kompromissin puute, kritisoidaan sitä myös komissiossa, eikä jäsenvaltiossa löydy konsensusta. Mm, eli mm, mitkä on, mitä hyväksytään, kun on vain kyse painopistealueista sosiaalisissa kysymyksissä. Demokratian oikeutus on yksi tärkeä asia, sen pitäisi mennä yli kansallisen suvereniteetin. Tämä demokratian oikeutus, siihen päästään päät- päättäväisyydellä. Meidän täytyy muistaa artikla 13. Meidän pitää edetä eurooppalaisessa kontekstissa. Neuvostokomissio ovat ja parlamentti. Yhteispäätösperiaate on yksi näistä tekijöistä jäsenvaltioissa, kun ne tekevät kansallisia uudistusohjelmia ja konvergenssiohjelmia. Niin siellä on keskusteltu nimenomaan kansallisissa parlamenteissa ennen kuin se on lähetetty komissiolle. Ja halutaan taata myös yhteiskunnallinen vuoropuhelu Työmarkkinoilla on myös ollut hyvä ehdottaa ennen huippukokousta ECOFINin kokousta voisivat kokoontua myös työllisyys- ja sosiaaliasiaministerit ennen huippukokousta toisekseen. Meillä on vaaratekijänä se, että vaikka meillä on muutamia positiivisia tuloksia, la realidad de una Meidän täytyy nyt puhua elvytyksestä. Se on ehkä vähän hitaampi kuin mitä ennakoitiin ja mitä sanottiin, mutta meidän täytyy tajuta, että elvytys on kuitenkin synnyttänyt yhteiskunnallista ää, eriarvoisuutta ja kansalaisten välillä epätasavarvoa. Tänä päivänä yksi, joka viides eurooppalainen nuori on väillä työtä ja he elävät täysin epävakaissa olosuhteissa. He ovat vaarassa joutua sosiaalisesti syrjäytetyksi ja, ää, korko, ja, ja tulotasot ovat myös huikeat ja se on myös mm, vaikeuttanut eurooppalaisen eurooppalaisten yhteiskuntaluokkien välisiä eroja. Me ehkä olemme väsyneet vähän tähän uudistusprosessiin. Meidän täytyy jatkaa uudistuksia ollaksemme kilpailukykyisiksi, mutta me korostamme, että meidän strategiamme ei voi, voi, äh, voi perustua vain sisäisiin palkkakustannusarviointeihin. Kyllä kansalaiset haluavat päästä pois kriisistä oikeudenmukaisesti. Työntekijät menettävät työnsä ja silloin he menettävät myös palkkansa. Toisekseen meillä on myös vaihtoehtoisia väyliä, jotta saisimme hyvän kilpailukyvyn EUlle. Sitä on jo todisteita joistakin maista. Mehän olemme tehneet jonkinlaisen rankinglistan kaikista kilpailukykyisimmistä maista. Ja siellä voidaan todeta, minkälainen on yhteiskuntamalli ja työmarkkinamalli. Tässä mietinnössä puhutaan myös tuotannollisista investoinneista. Siellä puhutaan joustavuudesta, tuottavuudesta myös palkoista, jotka kytkeytyvät tuottavuuteen, mutta ne, me olemme täysin tietoisia siitä, että on ole, olemassa kytkös suuren, suuremman tuottavuuden ja parempien työolosuhteiden välillä me olemme saaneet, mm, on jotakin tietoa siitä, että Espan, Espanjassa työnsaanti ei tarkoita sitä, että pääsee pois köyhyydestä. Tämä on hyvä tietää. Meidän täytyy tänä päivänä miettiä paljon siitä, ei vain mitkä olisivat talouden strategiat, vaan siitä, mitkä ovat yhteiskunnalliset seuraukset ja mi- mitä yhteiskuntamallia me haluamme puolustaa. Ja kolmanneksi, meidän pitää olla tietoisia siitä, että kielteiset vaikutukset palkan vähentämisessä mitä ne tarkoittavat. Se tarkoittaa sitä, että tullaan yhä riippuvaisemmiksi muiden maiden taloudellista tilanteista, kolmansien maiden tilanteista ja silloin takia me täytyy ottaa tämä huomioon keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, kun haluamme kestävää taloutta. Neljänneksi viimeiseksi haluamme paljon kunnianhimoisempaa työllisyysstrategiaa, nimenomaan nuorisotyöllisyysstrategiaa, parempi eh, eurooppalaisten varojen käyttö, haluamme taata hyvän nuorisotyöttömyyden kun lähdetään toteuttamaan uutta monivuotista rahoituskehystä, jotta voidaan todella keskittää näitä varoja paremman nuorisotyöllisyyden toteuttamiseksi. Espanjassa on jo tehty joitakin ehdotuksia investoinneista nimenomaan nuorisotyöllisyyteen ja halutaan myös helpottaa liikkuvuutta EUn sisällä. EURES on hyvä esimerkki tästä ja me haluamme myös taata mm, yhteiskunnallisten oikeuksien toteutuminen silloin, kun nuoret lähtevät omasta maasta tekemään työtä toiseen EU-maahan. Kiitos paljon, herra Gutierrez. Nyt annan puheenvuoron kollegoille. Voitte esittää kysymyksiä neljä kollegaa ja sen jälkeen komission jäsenillä on mahdollisuus vastata ja sitten toinen kyselykierros. Filip Marini aloittaa. Hän on talousvaliokunnan puheenjohtaja Ranskan senaatista. Madame la Rouva puheenjohtaja, rouva varapuhemies, hyvät naiset, hyvät herrat. Kun me kytkemme kansalliset parlamentit eurooppalaiseen ohjausjaksoon, mielestäni se on osoittautunut pettymykseksi. Onhan totta, että jos vertaamme tilannetta viime vuoteen Brysselissä, niin huomisaamuinen valiokuntien yhteinen kokous ehkä antaa mahdollisuuden käsitellä täsmällisiä teemoja ja ehkä käydä todellista mielipiteiden vaihtoa. Mutta kai on aihetta todeta, että tämä kokous kuitenkin on yksi niistä kokouksista, joita johdetaan perinteisten periaatteiden mukaan poliittisesti korrekti poliittisesti korrekti hyvä kokous. Minä pääsin Vilnaan viime ohjausjakson aikana niin nyt on kyllä mielestäni tuntuvasti taannuttu, koska Vilnassa puhuttiin siitä, että lähdetään hienosäätämään sääntöjä, joiden mukaan perustettaisiin työryhmä, joka lähtisi sitten määrittelemään tarkemmin kansallisten parlamenttien roolia. Miten nyt parlamentaarikot voivat todella tuntee olevansa mukana jossakin, jos esityslistaakaan he eivät ymmärrä, jos ei ole sihteeristöä, jos ei ole todellakaan esittelijöitä, todellisia esittelijöitä, jos kaikki sujuu niin kuin eurooppalainen tieto, informaatio tulisi aina ylhäältä käsin. Minusta tämä on se näkökulma, jota kuulee hyvin usein meidän valitsijoidemme taholta ja aivan erityisesti silloin, kun me olemme lähestymässä tämän Euroopan parlamentin vaalilainsäädäntökäyden loppua. Hyvät komission jäsenet, minä käännyn teidän puoleenne. Menkää nyt vähän pidemmälle, tehkää vähän enemmän, jotta saamme enemmän, että saatte enemmän luottamusta kansallisilta parlamenteilta koska niiden rooli on elintärkeä, halutaan sitä tai ei, kun ajatellaan vaikka talous- ja rahaliittoa ja sen kehittymistä. Marini on part... Herra Marini, olemme ihan samaa mieltä teidän päätelmienne kanssa, mutta kuitenkin minun on nyt sanottava teille, että kysymys, jonka te esititte, se käsiteltiin jo edellisessä kokouksessa, ja mehän ilmoitimme tuolloin, että Kreikan puheenjohtajakauden aikana käynnistetään kuulemistilaisuudet ja tämä menettelytapakysymys käsiteltiin lopullisesti loppuun Italian puheenjohtajakauden aikana. Minä kiitän teitä kuitenkin teidän puheenvuorostanne. Το λόγο έχει ο κύριος Αντρέι Galasowski Puolan parlamentista. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitoksia, puheenjohtaja. Puolet tukee sitä, että talouden valvontaa vahvistetaan ja Euroopan talouden ohjausjakso sisältää mekanismeja, joilla voidaan parantaa julkistaloutta. Puolan parlamentti katsoo, että ohjausjakson myötä on voitu objektiivisemmin arvioida Puolan taloutta ja sitä suuntaa, johon talous ja yhteiskunta kehittyy. Me arvostamme Euroopan komission joustavaa lähestymistapaa. Se tekee suosituksia, mutta samanaikaisesti se kuuntelee, millaisia ehdotuksia tulee jäsenvaltioista, kuten Puolasta, ja se sitten mukauttaa suosituksia sen mukaisesti. Tämä on hyvä käytäntö, ja toivottavasti tällä tavalla saadaan aikaan hyviä tuloksia. Ohjausjakso johti siihen, että Puolan parlamentissa alettiin keskustella hyvinkin vilkkaasti tästä asiasta, mutta nyt keskustelu keskittyy enemmän sisältöön ja tämä on tietysti myönteistä kehitystä. Nyt haluaisin kertoa, millaisia esteitä on, jotta päästäisiin ohjausakson tavoitteisiin. Me katsomme, että monissa tavoissa epäjohdonmukainen talouspolitiikka EU:ssa ja nyt viittaan siihen, mitä komissio ja parlamentti tekevät, koska joskus näiden kahden toimielimen reagointi on liian hidasta, kun ajatellaan maailmantalouden muutoksia. Esimerkiksi toisin kuin maalaisjärki sanoisi, niin te kannatatte kalliita energialähteitä toisin kuin esimerkiksi Yhdysvallat. Toisaalta jäsenvaltioiden on vaikea ylläpitää tasapainoa julkisten investointien ja julkisten menojen välillä. Ja suomalaisille haluaisin sanoa, että on hyvin vaikea soveltaa samaa eurooppalaista lähestymistapaa, markkinapohjaista lähestymistapaa, kun talouden syklit jäsenvaltioissa ovat riippuvaisia kansallisista vaaleista. Vaalikampanjan aikana poliitikot ovat taipuvaisempia huutelemaan populistisia iskulauseita eivätkä keskity talouden uudistuksiin. Kiitos Vicente. Kiitos paljon. Center Martinez, Espanjan parlamentista, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Puheenjohtaja Espanjan parlamentista käsin tarkasteltuna voin sanoa, että olemme ihan samaa mieltä ja me koemme tulleemme esille, kun puhutaan painopistealueista. Espanjassa me uskomme siihen, että on, on tehty ihan oikeaa työtä oikeasta, oikealla tavalla viime vuosina. Ja se on myös mahdollistanut myös sen, että olemme voineet korjata Espanjan talouden kurssia ja sen suuntaa. Mutta kun puhutaan EUn painopistealueista, niin normaalisesti silloin puhutaan mukavista toimenpiteistä, joita voidaan soveltaa kaikille, kaikkialla. Mutta kuitenkin on paljon suosituksia ei ehkä välttämättä Euroopan parlamentista, vaan komission monet suosituksista ovat sopivia vain joillekin maille, eikä niitä voi soveltaa sinällään kaikkiin. Näin ollen kansallisissa parlamenteissa halutaan nähdä myönteisiä toimenpiteitä ja hallitus ottaa ne omiin nimissä silloin, kun toimenpiteet ovat kielteisiä, antipaattisia, niin silloin usein sanotaan, että ne on meille lähetetty väkipakolla Brysselistä. Ja aivan erityis, ja aivan erityisesti vain ainoastaan tälle maalle. Tämä tietysti vaikuttaa siihen kielteiseen ilmapiiriin, joka ehkä on syntymässä eli Euroopassa. Sen takia minä haluan sanoa, kuinka tärkeää on olla valppaana EU:ssa, kun lähdetään toteuttamaan talouspolitiikkaa jossakin maissa. Se, eli mitä yksi tekee, se voi vaikuttaa kaikkiin, mutta meidän täytyy tehdä työtä yhdessä ja painopistealueessa pitää tarkastella sitä, että toimenpiteet ovat soveliaita kaikille, kaikille maille, sovellettavissa kaikkialla kaikille, ja että niitä voidaan vaatia kaikilta, et, eikä niin, että se myötä vaikuttaisi siihen, että puhuttaisiin jostakin yhteisön saavutuksista ja että kansalaiset ajattelevat, että jo, jotkut maat saavat erityiskohtelun erityistoimenpitein – sen takia tämäkin pitäisi olla EUn agendalla esityslistalla. Kiitos. Näin olen päättäneet ensimmäisen kyselykierroksen ja nyt annan puheenvuoron Euroopan parlamentin edustajalle. Kiitos. EMUn, EMUn pitää siirtyä taloudenhallinnon keskiöön ja minkälaista politiikkaa voidaan luoda. Nyt on EU:ssa on sosiaalinen tilanne räjähdysaltis. Ero pohjoisen ja etelävälillä kasvaa, yhteiskunnalliset eroavaisuudet kasvavat, nuorisotyöttömyys on ylittänyt kaikki aikaisemmat luvut. 57 prosenttia minun maassani köyhyys lisääntyy ja se vain uhkaa lisääntyä. Kun nämä sosiaaliset turvat vähenevät, niin veronmaksajat saavat yhä enemmän maksettavakseen erilaisia maksuja. Tulot, tulotaso on vähentynyt, laskenut ja se on aiheuttanut työmarkkinoiden sirpaloitumista. Työ itsessään ei enää suojaa köyhyydeltä. Köyhiä työntekijöitä on yhä enemmän ja enemmän. Tämä heijastuu makrotalouteen. Ja yes, makrotalous ei voi olla tehokas, ellei meillä ole mitään kasvuperspektiivejä. Yhteiskunnallinen vahva vaikutus Euroopalle, sen pitäisi olla meidän tavoitteenamme tavoitteena kasvu ilman syrjäytymistä, eurooppalainen malli. Jos nyt puhun tästä työllisyys mietinnöstä, niin voitaisinko puhua maakohtaisista suosituksista? Pääsisimmekö silloin yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen ulottuvuuksien tasapainoon. Jos nyt puhutaan Kreikasta, joka on lähtenyt toteuttamaan uudistusohjelmaansa taloudessa hyvin tiukasti, mutta siellä on kuitenkin uhassa tulla mm, syrjäytetyksi näissä 2020 tavoitteissa. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron komission jäsenelle Olli Rehnille ja pyydän häntä puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. arvoisa puhemies Mielelläni olen lyhyt ja jätän aikaa Laszlo Andorille vastata näihin moniin kysymyksiin, jotka liittyvät työllisyyspolitiikkaan ja sosiaalisiin kysymyksiin, jotka ovat hyvin tärkeitä tietysti aivan keskeisen tärkeitä kysymyksiä Euroopan tulevaisuuden kannalta, varsinkin nuorten tulevaisuuden kannalta. Herra Kalasevski viittasi siihen, että komissio kuuntelee ja olen kuunnellut hyvin tarkasti tätä keskustelua. Arvostan sitä vakavuutta ja, syvällisyyttä, jota tässä keskustelussa on esiintynyt. Lähtien liikkeelle Philippe de Backerin puheenvuorosta, jossa hän mielestäni korosti aivan oikeita kysymyksiä Euroopan talouden kasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi eurooppalaisten sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi hän kertoi jossa hän, raportistaan, jossa hän korosti taloudellisten uudistusten ja työmarkkinoiden työvoiman liikkuvuuden merkitystä ja hän myöskin valitteli sitä, että me kärsimme rahoitusmarkkinoiden erilaisuudesta tällä hetkellä eri puolilla Eurooppaa. Olen hyvin samaa mieltä näistä, haasteista ja mielestäni aivan oikein kiinnititte huomiota näihin kasvun esteisiin joita meidän tulee kyetä poistamaan erityisesti viimeistelemällä pankkisektorin remontti ja toteuttamalla sellainen pankkiunioni joka pystyy luomaan meille luotettavan ja, terveen pankkisektorin joka huolehtii perustehtävästään eli, eli pankkien toteuttamasta lainoituksesta reaalitaloudelle työllisyyden ja kasvun nimissä herra marini esitti näkökohtia jotka liittyvät lähinnä menettelytapoihin ja tältä osin viittaan kansallisten parlamenttien ja euroopan parlamentin väliseen, yhteistyösuhteeseen. korostan kuitenkin sitä että kansallisilla parlamenteilla on oikeus kutsua komission edustajia kuultavaksi tämän eurooppalaisen talouden ohjausjakson yhteydessä ja olen iloinen siitä, että olen voinut käydä useissa parlamenteissa kertomassa tarkemmin niistä maakohtaisista suosituksista, joita olemme tehneet ja koko euroalueen ja Euroopan unionin talouden haasteista ja näkymistä. Ja ehkä päätteeksi vielä se, että herra Pupakis oli aivan oikeassa siinä, että on tärkeää keskittyä maakohtaisiin suosituksiin ja näin tehdään valtiovarainministerien neuvostossa ecofinissa silloin kun käsitellään tätä vuosittaista kasvukertomusta toisin sanoen siellä käydään usein hyvin tiukkaa ja niin pitääkin käydä tiukkaa keskustelua siitä miten eri jäsenvaltiot ovat toteuttaneet neuvoston suosituksia koska on tärkeää että kykenemme yhdessä käymään läpi jäsenvaltioiden talouspolitiikan tavoitteita ja luomaan painetta sellaisiin uudistuksiin jotka vahvistavat talouden kestävän kasvun ja paremman työllisyyden perustaa. Kiitoksia ja siellä puheenvuoron Laszlo Andorille. Eh, Andor, e, Herra Andor, nyt on teidän vuoronne vastata kysymyksiin. Teillä on myös kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kolme minuuttia. No, ehkäpä keskityn muutamaan seikkaan. Voisin aloittaa korostamalla yhteistyön merkitystä yhteistyö kansallisten parlamenttien kanssa. Minulla oli itse asiassa tässä tilaisuus vierailla Suomessa, Portugalissa, Kreikassa, Alankomaissa ja lähiviikkoina käyn vielä Saksan liittopäivilläkin ja samoin Ranskan kansalliskokouksessa. Eli nämä keskustelut kansallisten parlamenttien kanssa vaikuttavat tietenkin omakohtaisiin suosituksiin. Tämä vuoropuhelu ja saatu palaute on meille äärimmäisen arvokasta. Ja toivon, että kun katsotte näitä omakohtaisia suosituksia viime vuodelta ja kun äh, sitten tarkastelette myöhemmin näitä tulevia suosituksia, näette ja havaitsette sen, että meidän analyysimme sekä suosituksemme todella pohjautuvat äh, todelliseen tilanteeseen kentällä. Nuorisotakuu vaikkapa, johon herra Gutierrez viittasi, on todella tärkeä aloite ja perustuu nuorisotyöttömyyden tasoon kussakin maassa. Ja se pohjautuu luonnollisesti jo saatuun kokemukseen maista, jotka ovat näitä nuorisotyöttömyys ongelmia torjuneet esimerkiksi erityisesti sosiaalirahaston toimien tuella. Tämä sisältyy siis jo viime eh, kierroksella toimiin ja palaamme tosiaan myöhemmin tänä vuonna sitten vielä asian arvioidessamme eh, nuorisotakuun eh, täytäntöönpanon suunnitelmia, jotka lähes kaikki jäsenvaltiot ovat nyt saattaneet loppuun. Tosiaan nuorisotaku aloite, tämä uusi aloite sen rinnalla on sitten tukemassa täytäntöönpanoa. Maakohtaisissa suosituksissa viime vuonna oli todella tärkeää varmistaa se, että poliittinen tuki on tärkeää. Poliittinen tuki jatkaa näitä integraatio-ohjelmia, jotka jälleen voivat saada EUn rahoitusvälineistä tukea esimerkiksi aluekehitysrahastosta. Joten Nämä ohjelmat ovat kyllä uskoakseni hyvin tärkeässä roolissa jatkossakin, kun pyritään taistelemaan työttömyyttä ja köyhyyttä vastaan. Kiitos. Kiitos. Nyt ja käymme jälleen kyselykierrokselle. Edustajat voivat tehdä kysymyksiä. Rova Anuska Juda Hollannin parlamentista. Dear Chair, um, I speak to you as rapporteur for the Europe... Puheenjohtaja, olen Alankomaiden parlamentissa esittelijä ohjausjakson osalta, ja me haluaisimme käyttää nyt tätä konferenssia hyväksi, voidaksemme vaihtaa jäsenvaltioiden hyviä käytänteitä sen sijaan, että puhutaan menettelyistä ohjausjaksossa. Alankomaat on tehnyt suosituksia liittyen eläkeuudistukseen – Meillä on pitkä perinne yksityisistä säännöistä eläkkeisiin, eli eläkkeiden pitää olla kestävät. Ja nyt eläkeikä ollaan kytkemässä odotettavissa olevaan elinikään 65 ylöspäin. Eli me pidennämme tätä aikaa, jonka ihmiset ovat työelämässä ja maksavat eläkemaksuja. Mutta meillä on kuitenkin ongelmia kun katsotaan sukupolvien välistä solidaarisuutta, jotta nuoret voivat säästää eläkettä itselleen, eivätkä vain maksa tämänhetkisten eläkeläisten eläkkeitä. Mitä mieltä komissionäisen Andor on siitä, miten voidaan hoitaa nuorison kannalta ikääntymisongelma ja miten voidaan sitten suojata lastemme ja lastenlapsemme eläkkeet? Ohjausakson esittelijänä haluaisin vedota kaikkiin Euroopan parlamentin jäseniin, jotta käytätte hyväksenne tätä konferenssia ja olette yhteydessä meihin ja toisiinne, jotta voitte oppia ja löytää erilaisia ratkaisuja ohjausaksoon liittyen. Kiitos. Puheenjohtajalla ei ole mikrofoni päällä. Kiitos, Puheenjohtajan mielestäni tämä on tiekarttana aika köyhä, koska me emme saa myöskään sekoittaa sitä, että jos puhutaan nyt elvytyksestä, vuosi 2012 oli aika huono, jos puhumme reaalitaloudesta ja kasvusta, tiukasta kasvusta, sen takia minusta tämä ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen. Mielestäni kaksi keskeistä teemaa. Yksi on kysynnä ja toinen tarjonta. Kysyntä, talouden uudistukset, jos puhutaan myös veropakoluista, vero, veronkiertoa vastaan, vero petoksia vastaan, on erittäin tärkeää vakauttaa vaje ja miten me voimme rahoittaa kestävän hyvinvointiyhteiskuntamallin. 2014 on tärkeä vuosi. Meillä on paljon direktiivejä, joita tarkoituksena on uudistaa, tarkistaa. Meillä on, tarvitsemme kansainvälistä impulssia, jotta saisimme Meillä on äh, presidentti Obama äh, vastassamme, meillä on OECDn antamat impulssit, mutta mielestäni EU ja EUn kansalaiset ovat hitaita. Ne eivät ole aktiivisia toimijoita. Eh, ehkä riittää vain yksi esimerkki, kun ajattelemme direktiiviä säästöjen verotuksesta. Tämä direktiivi, sillä on hyvin paljon Siinä puhutaan pääomien mm, rahanpesusta pääomien, ja tässä on ensimmäinen todella tärkeä direktiivi, jos puhutaan verotuksesta ja digitaalisella aikakaudella. Meidän täytyy ajatella myös, että tämä on aivan avainkysymys, tämä on tärkeä tekijä, kun puhutaan eurooppalaista yhteiskunnasta toisekseen. Toinen on tarjonta kysymys. Ei raha tule pankkeihin reaalitaloudesta yrityksistä, yrityksille. Hyvät komissaarit, ei se tarkoita sitä, että jos meillä on joku hahmotelma, joku luonnos tai politiikoista, rahapolitiikasta, ei se, jos ei se ole oikein laadittu, ei se tarkoita sitä, että ei ole kannustimia, että ei tehtäisi näin. Mitä muutoksia pitäisi saada taloudessa ja rahapolitiikassa, jotta todellakin raha menisi pankeista reaalitalouteen? Kiitos. Το λόγο kirja. Daniel Roy από τη Γαλλική Daniel Ranskan kansalliskokouksessa. Si, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsenelle Andorille ja esittelijöille. Sosiaalinen ulottuvuus on otettava mukaan ohjausjaksoon, eikä pelkästään silloin, kun käydään läpi vuotuista kasvuselvitystä. Ja todellakin Ranskan kansalliskokous on iloinen siitä, kun komission jäsenet vastaavat kutsuun Näinhän ei reen ole koskaan suostunut tulemaan meidän pakeillemme. Komission ja neuvoston on mielestäni käytettävä sosiaalisia tulostaulukkoja analyysivälineenä, eikä pelkästään talouspolitiikan määrittelyvälineenä. Ja olisi hyvä, että maakohtaiset suositukset ottavat huomioon myöskin työllisyyden laadun, koulutuksen, harjoittelupaikkojen saatavuuden, köyhyyden torjunnan ja sanoisin, että köyhiä työntekijöitä on valtavasti Kreikassa, niitä on myöskin Saksassa, heitä on myöskin maissa, jotka tällä hetkellä pärjäävät hyvin. Eli köyhyys lisääntyy kaikkialla, mutta meidän täytyy analysoida sitä ja meidän täytyy tehdä myöskin makrotalouden analyysi asiasta. Komission ehdottama tulostaulu, nun sosiaalisia indikaattoreita pitää täydentää. Esittelijä Gutierrezin ehdotukset hän haluaa ottaa mukaan indikaattoreita, jotka liittyvät köyhyyden tasoon lasten osalta esimerkiksi, ja se, että on palkasta ja kunnollisesta työstä tietoja, nämä ovat hyviä ehdotuksia. Ainakin kansalliskokouksessa me tuemme näitä ehdotuksia. Niiden avulla voidaan tasoittaa tuloeroja. Komission ehdotukset eivät tällä hetkellä toimi tähän suuntaan. Ja sosiaalisten indikaattorien pitää olla sitovia. Ja vuonna 2014 prioriteetti prioriteettien pitää olla kasvu, kuten komissio on ehdottanut, mutta myöskin työllisyys. Meillähän on nyt historiallisen korkeaa työttömyyttä. ja nyt muistutan näistä luvuista, jotka tulivat aika, joka viides nuori on työttömänä. Meidän täytyy löytää tasapaino, mitä tulee julkisen talouden tervehdyttämiseen ja kasvun edistämiseen, ja meidän täytyy käyttää hyväksemme OECDn ja FMin, IFMn suosituksia. Komissio on edennyt liian nopeasti ja mielestäni komission täytyy ymmärtää, millaisia ongelmia jäsenvaltiossa on. Kiitos. Rouva Nana Euroopan parlamentista, olkaa hyvä. E, Kiitos. Ja oikein hyvää iltapäivää kaikille. Kroatia. Ja minä puhun nyt Kroatiasta, vaikka ongelma, johon tartun puheenvuorossani ei suinkaan ole Kroatian yksin. Liiallisen alijäämän se menettely sekä makrotalouden epätasapainomenettely ovat nyt Kroatiassakin käynnissä ja Kroatian täytyy uudenaikaista hallintoaan, talouttaan luoda yrittäjää, ystävällisempi ympäristö ja uudistaa työmarkkinoita. Kaikki tämä maksaa rahaa. Finanssipoliittiset sopeutustyöt kulkevat käsi kädessä investointien kanssa. Ja mitä voidaan tehdä näiden sopeutustöiden suhteen, kun analyysit osoittavat, että palkkojen laskeminen entisestään vähentäisi maan kykyä hoitaa oma hallintonsa ja lisäisi todella aivovuotoa muualle ja kilpailukykymme heikkenisi tästä eikä paranisi. Analyysit osoittavat samoin, että matalammat sosiaaliturva, matalampi sosiaaliturva, matalammat eläkkeet, lisäisivät köyhyyttä, joka nyt jo on yli 30 prosenttia kansalaisista. Ja siksi meidän täytyisikin pohtia ehkä seuraavaa ehdotusta. Sellaiset jäsenvaltiot, jotka ovat alle 75 prosentin keskimääräisestä PKT ja joihin kohdistuu liiallisen alijäämän menettely, niiden tulisi saada jättää näiden alijäämälaskelmien ulkopuolelle kaikki sellaiset investoinnit, jotka ovat yhteisrahoituksen alaisia ja liittyvät tärkeisiin investointeihin. Nämä investoinnit ovat välttämättömiä kasvulle ja kasvuahan tässä nyt tarvitaan. Kiitos. Kiitos. Josef Heikes. Kiitos Heikes. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Nagyon köszönöm Oli Rénnek és Kiitoksia. Kiitoksia Reinille ja Andorille myöskin. Haluaisin kommentoida sitä, mistä hollantilainen kollega puhui. Meillähän on nyt strategia kansalliselle kehitykselle ja Unkari on tehnyt toimia, jotka ovat maksaneet rahaa, mutta samalla voimme tuntea, että Unkari on parantanut kaikkia indikaattoreita ja maasta on tulossa yhä vakaampi verrattuna edelliseen kauteen. Erityisesti haluaisin korostaa kestävää kansallista kehitysstrategiaa, joka kattaa kaikki alat vuoteen 2025 asti – ja tällä tavalla voidaan edisauttaa Unkarin vakautta. Ja jos katsotaan kaikkea, mitä Unkari on tehnyt, mukaan lukien opettajien palkkojen suhteen ja palkkojen korotuksen osalta terveydenhuollossa 25 prosenttia lisää minimipalkkaan. Lisäksi työllisyys on saatu kasvamaan, työllisyystaso on noussut – Koulutusjärjestelmää on muokattu täysin uudeksi korkeakouluista ammattikouluihin ja tällä tavalla on luotu markkinat, jotka ovat yhteensopivat, mutta kaikkiin näihin asioihin tarvitaan aikaa. kansalliset hallitukset ja parlamentit, Euroopan parlamentti tarvitsevat aikaa ja tietysti vielä tarvitaan lisää aikaa ennen kuin saadaan tuloksia. Mutta kun tuloksia alkaa tulla, niin silloin Euroopan parlamentti ja Euroopan unioni voi ponnistella kaksin verran enemmän ja tukea näitä uusia tuloksia. Pitkän aikavälin takeet tai tulokset ovat nyt kourin tuntuvia ja voimme toivoa, että edessä on vakaa jakso. Seuraava haaste on se, miten käytetään käytettävissä olevaa EU-rahoitusta kehityksessä ja tutkimuksessa, innovaatiossa. Näillä aloilla kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi lisätä ponnisteluitaan, koska meidän täytyy parantaa keskiluokan asemaa ja silloin köyhyys on yhä pienempi ongelma. Kiitos. No Pablo Salva seuraava. Tomo la palabra como ponente. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen epp esittelijä vuosittaisen kasvi, mietinnön suhteen. Ensin haluan kiittää herra ja Ekon äh, valiokunnan esittelijä. Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan siitä, miten tärkeää on nyt saada rahoitusta PK-yrityksille, että päästään tästä kriisistä vakaalle pohjalle jälleen niin kuin tässä keskustelussa on jo todettu. Minä todella siis tuen esittelijämme. Herra Gutierrez, joka taas on työllisyysvaliokunnan esittelijä Euroopan parlamentissa, hänelle toteaisin, että ei varmaan kukaan ole tyytyväinen tähän nykytilanteeseen, mutta kai nyt silti täytyy olla optimistinen, kun näitä hyviäkin uutisia kuitenkin tulee, vaikka paljon tehtävää vielä onkin. Minusta vähän tuntuu siltä, että mm, kyllä kansalaisille varmaan täytyy aika varovasti edelleen puhua tästä kriisistä pääsystä, mutta siis julkiset menothan tässä nyt syynä ovat olleet, ja tämä kansalaistenkin täytyy ymmärtää. Herra Gutierrez viittasi nuorisotakuuseen sekä liikkuvuuteen, ja toteaisinkin komission jäsen Andorille, jonka olen saanut tavata useaan otteeseen, että ensinnäkin kiittäisin teitä siitä työstä, jota nuorisotakuun suhteen olette tehneet siellä komissiossa, mutta pyytäisin vielä kerran, että saisimme nämä varat mahdollisimman pian kansalaiset vaativat näitä. Tämä on aivan ehdottoman välttämätöntä Euroopalle. Meillä on äh, Tämä on hyvin kiireellinen asia. Me olemme luoneet suuria odotuksia nuorisotakuun suhteen ja nyt olisi kyllä sitten aika täyttää nämä itse luomamme odotukset. Ja jos näitä rahoja ei saada, niin vaikeahan meidän on kansalaisten huolenaiheeseen vastata ja odotuksiin vastata. Kiitos. Kirja Magdair ja δύο λεφτά herra Mander, kaksi minuuttia. Kirja Magdair, παρακαλώ. You do have the floor. Έχετε το λόγο. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Erityisesti haluaisin puhua nyt PK-yritysten asemasta. Tämän asia, josta on puhuttu hyvin paljon työllisyysvaliokunnassa, jossa olen jäsen. 85 prosenttia uusista työpaikoista Euroopassa tulee PK-yrityksistä. Eli erityisesti haluaisin kysyä, Andor ja Reen, mitä mieltä olette? Eli millä tavalla voitaisiin kannustaa pk-yrityksiä luomaan työpaikkoja? Myöskin mielestäni meidän ei pidä vähätellä osa-aikatyötä. Ja sanon nyt näin, koska itse olen ollut työnantaja ja olen huomannut, että se, miten naiset usein pääsevät takaisin työelämään, on juuri se, että he tarkoituksella hakevat osa-aikatöitä. Ei niille tarvitse olla mitään vähäpätöisiä töitä, ne voivat olla hyvinkin merkittäviä työpaikkoja, mutta ei voida sanoa, että osa-aikatyö on huono, koska se on itse asiassa erittäin hyvä asia. Myöskin pitäisi tehdä, jotta itsensä työllistyminen lisääntyisi. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen aihe, kun katsotaan nuorisotyöttömyyttä. Hyvin vähän on kannustettu nuoria lähtemään yrittäjiksi. Euroopassa meillä on Erasmus, ohjelma nuorille yrittäjille, mutta mitä muuta voisimme tehdä, jotta voitaisiin kannustaa nuoria lähtemään yrittäjiksi. Viimeinen puhuja, rouva Olmayer Euroopan parlamentista, olkaa hyvä. Liebe Kolleginnen und Parhaat kollegat, minulla olisi seuraava kysymys liittyen tähän ohjausjaksoon. Luin nämä mietinnöt ja kertomukset hyvin huolella. Mielestäni tässä on ristiriita. Yhtäältä komissio vaatii lisää koulutusta, lisää päteviä työntekijöitä, mutta toisaalta äh, kun sitten puhutaan yrityksistä, niin niiden vaatimuksia pidetäänkin sitten jotenkin sisämarkkinoita Äh, häiritsevinä. Ja kun katsotaan äh, niitä, jotka vaativat äh, päteviä työntekijöitä, niin heidän yrityksensä kyllä säilyvät huomattavasti pidempään toimintakykyisenä ja sellaiset, jotka eivät pätevyyttä vaadi, elävät vuoden pari yrityksinä. Ja sama koskee myös nuorisoa. Eli kun tässä nyt me Euroopan unionissa haluamme vakaita, pitkäaikaisia, kestäviä työpaikkoja, tämä on varmaan tavoitteena teemme, eikä yhden miehen yritykset, jotka vuoden parin päästä kaatuvat jälleen. Eli meillä pitäisi olla rahoja juuri siihen, että että löydetään myös pätevää henkilöstöä niin, että yritykset voivat myös pysyä pystyssä. Erityisesti tässä ohjausjaksossa mielestäni tämä nousee esiin, koska tällainen sisäisen, sisäinen ristiriita äm, on mielestäni aika ilmeinen. Tällaisia edellytyksiä on esimerkiksi Pohjoismaissa kyllä olemassa ja Keski-Euroopassakin. Ja sitten taas Etelä-Euroopan maita komissio kehuu siitä, ettei, ettei vaadita yhtään mitään. Ja ammattipätevyyskysymys on äärimmäisen tärkeä kysymys. Ja kun ajatellaan 3, 4, 50 prosentin nuorisotyöttömyyslukuja, niin pitäisi varmaankin pyrkiä pikemminkin 3 prosenttiin nuorisotyöttömyystasolla ja siihen, että yrityksemme ovat kestävällä pohjalla ja niissä on ammattitaitoisia päteviä työntekijöitä. Mielestäni tällainen eri pääosastojen välinen ristiriita on teksteissä aika ilmeinen. Uh, Kiitoksia. Ennen kuin komission jäsenet saavat loppupuheenvuorot, niin myöskin ihan lyhyesti haluaisin esittää kysymyksen. Eli kummallekin ensin varapuheenjohtaja Rehn. Kaikissa keskusteluissa, joita on käyty tänään ja eilen liittyen joko täytäntöönpanoon mukauttamisohjelmien osalta ohjelmamaissa tai sitten mitä tulee täytäntöönpanoon ohjausakson osalta, niin tässä on avainsana, joka tulee esille usein, eli tämä ownership, omistajuus. Tällaista ei voida pakottaa, se täytyy vain saada aikaan ja siihen vaaditaan avoimuutta ja tulosvastuullisuutta. Eli jos ohjelmamaat suljetaan pois ohjausjaksomenettelystä, niin silloin me heikennämme avoimuutta ja silloin luodaan kaksi eri jäsenvaltiokategoriaa, ne jotka ovat mukana ja ne jotka on jätetty menettelyn ulkopuolelle. Te selititte, että Tämä päätös tehtiin, kun hyväksyttiin Tupac-asetus, mutta kuitenkin kunnon parantamisen varaa, niin meidän pitäisi miettiä uudelleen menneisyyden päätöksiä. Tämä oli ensimmäinen kysymys ja sitten toinen. Viime joulukuussa Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman koskien mitattavissa olevia tavoitteita, jotka liittyivät veronkierron ja veropetosten määrittelyyn. Ovatko nämä mitattavissa olevat tavoitteet otettava mukaan, jotta voitaisiin paremmin valvoa näitä asioita tulostaulukossa? Ja tätä keskustelua käytiin myöskin, kun valmisteltiin Beckerin mietintöä vuoden 2014 tilanteesta. Eli haluaisin tähän teiltä vastauksen. Ja sitten komission Andor te varmaan tiedätte, että vaihtoehtoinen ratkaisu on tullut tietyiltä taloustieteilijöiltä. Ja siinä on todettu, että Euroopalta kestää kymmenisen vuotta ennen kuin päästään takaisin samalle työllisyystasolle, joka oli vuonna 2007. Olette varmaan samaa mieltä siitä, että tämä on erittäin huolestuttava arvio. Ja pyytäisin ensinnäkin, että kerrotte, oletteko tästä analyysistä samaa mieltä, ja mitä pitäisi tehdä, jotta voitaisiin kääntää toiseen suuntaan tämä suuntaus, joka selkeästi heikentää Eurooppa-hankkeen johdonmukaisuutta kokonaisuudessaan. Eli Varapuheenjohtaja Rehn, olkaa hyvä. Thank you, Vice President. Kiitoksia varapuhemies Podimata. Hyvät naiset ja herrat. Haluan kiittää kysymyksistänne ja tässä nyt sitten Voisin aloittaa ensin kysymyksistänne, jotka liittyvät eläkkeisiin. Sutte Alankomaista kysyi kestävyydestä. Mikä on eläkeuudistusten kestävyys ja merkitys julkiselle taloudelle? Minun mielestäni kestävät että eläkeuudistukset ovat edellytys kestävälle kasvulle ja ylipäätään väestökehitys on suuri haaste useimmissa maissa. Ja voin kertoa teille, että Oikeastaan kun me tarkastelimme sitä, että monetko EU-jäsenvaltiot olivat tehneet päätöksiä eläkeuudistuksesta, niin kyse on siis hyvin tärkeistä rakenteellisista uudistuksista eläkejärjestelmiin, niin 19 jäsenvaltiota tuolloin 27 oli näin tehnyt. Tämä oli siis ennen Kroatian liittymistä. Ja tämä kyllä minulle osoitti, että uudistusten aalto pyyhkii yli Euroopan ja tämä on hyvin tärkeää kestävän talouskehityksen vuoksi Euroopalle. Mitä sitten tulee Sargarsian kysymykseen siitä, miten voisimme edistää kysymystä, kysyntää, niin tämä on tietenkin hyvin tärkeää ja järkevät verouudistukset, jotka kasvua tukevat, ovat välttämättömiä tässä yhteydessä. Sitten täällä oli äh, Ranskan äh, kansalliskokouksen edustajan äh, kysymys. Ja hänkin esitti tässä kysymyksiä ja ehkäpä voisin toistaa tässä vastauksen liittyen oikeudenmukaiseen tehokkaaseen verotukseen. Kyllä työn tekemisen täytyy aina kannattaa ja e, ei voi jättää suuria velkoja tuleville sukupolville. Eihän tämä ole mikään kestävä ratkaisu ja e, siksipä meidän täytyy jatkaa julkisen taloutemme vakauttamista. Sitten e, Rova ova tehän myös viittasitte osallistumiseen tai osallistumatta jättämiseen, niin teidän kokouksiin ehkäpä en nyt ihan oikein ymmärtänyt teitä, tai sitten me elämme kahdessa ihan eri todellisuudessa, mutta minä kyllä muistaisin, että suosituksenne osallistua kokoukseen, yhteiskokoukseen on kyllä otettu vastaan. Siis kyse oli Ranskan parlamentin Eurooppa- ja ulkoasiain valiokuntien yhteiskokouksesta. Niin, no mutta mitä tähän kokoukseen tulee, niin Rova Kuuhan tätä hyvin äh, sisältörikasta kokousta johti. Ja minä olen kyllä valmis palaamaan uudelleen vieraksenne, vaikkapa sitten näiden seuraavien komission äh, suositusten äh, puitteissa, erityisesti nyt siinä valossa, että tärkeitä talousuudistuksia on käsittääkseni Ranskassa käynnissä juuri tällä hetkellä. Joten jos mahdollista, niin oikein mielelläni osallistun koska hyvänsä teidän kokouksenne, mm, jos minut uudelleen kutsutte, siis Ranskan kansalliskokouksen Äh, kokoukseen, jos minut siis vielä kutsutaan. Sitten herra Salba tässä esitti kysymyksen liittyen 2014 vuosittaisen kasvuselvitykseen sekä siihen, että saataisiin äh, kassavirtaa kohti PK-yrityksiä. Ja te viittasitte siihen, että herra De Bakkerilla on teidän tukenne ja hänellä on myös minun tukeni Tehkäämme tätä työtä yhdessä ja saakaamme pekoyritysten rahoituksen jälleen virtaamaan. Se on äärimmäisen tärkeää kasvulle, erityisesti Etelä-Euroopassa, mutta myös kaikkialla muulla, muualla Euroopassa. Ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa yhdistämällä voimat, Euroopan investointipankin voimat ja keskuspankin voimat, se tietenkin itse itsenäisesti päättää näistä asioista, niin voimme varmasti valmistella sellaiset rahapoliittiset mekanismit, jotka varmistavat sen, että lainarahoitus Euroopassa on kunnossa. No, tämä on aivan keskeistä. Tämä on keskeistä, koska taloushistoriammehan ei tunne sellaista tilannetta, jossa talouskasvua olisi aikaan saatu ilman äh, lainarahaa ja tähän on todella nyt keskityttävä. Tämä on varsinainen kasvun pullonkaula johon itse asiassa myös äh, rouva äh, McIntyre puheenvuorossaan viittasi, puhuessaan PK-yrityksistä. Hän kysyi vuosittaisen kasvuselvityksen prioriteeteista. Minä sanoisin, että täytyy luoda oikeat olosuhteet yrityksille kasvaa. Täytyy vähentää byrokratiaa Täytyy saada kaikki yrittäjäpotentiaali käyttöön ja täytyy antaa pekoyrityksille mahdollisuudet kasvaa eh, ja niille eh, pätevää työvoimaa. Tämä on Las Landorin tärkeä tehtävä komissiossa, että samoin täytyy tukea innovaatioita sekä sitten näiden innovaatioiden kaupallisia toteutuksia. Ja jälleen täytyy erityisesti tukea pk-yritysten rahoituksen saantia. Nämä ovat kaikki keskeisiä seikkoja, samoin kuin nekin, tai sekin asia, johon Rova Holmaier viittasi, nimittäin pk-yritykset ja niiden kasvumahdollisuudet. Euroopassa valitettavasti meillä on yksi tällainen este yrityksemme kasvuprosessissa yrityksiä kyllä luodaan, mutta sitten se seuraava askel, seuraava vaihe, eli yritysten kasvaminen on hyvin vaikeaa ja tuskallista. Yhdysvalloissa esimerkiksi kilpailijamme usein saavat helpommin rahoitusta. Meillä kuitenkin valitettavasti markkinat ovat hyvin sirpaloituneet. Esimerkiksi digitaalialalla on Äh, mhm, omia pullonkaulujaan. Joten nyt yhtenäismarkkinat äh, tulee myös digitaalisissa palveluissa saada toteutumaan. Siis äh, sähköinen kauppa on saatava kunnolla käyntiin ja niin, että sen esteet poistuvat niin, että saadaan rahoitusta myös kasvaville pienille yrityksille niin, että Euroopassa meillä sitten tulevaisuudessa on tällaisia Googlen ja Twitterin tapaisia yrityksiä, joita on polkaistu pystyyn Yhdysvalloissa viime vuosina ja vuosikymmeninä huomattavasti laajemmin ja enemmän kuin Euroopassa. Ja sitten lopuksi varapuhemies Podimaatta puhui tästä sitoutumisesta tähän työhön ja siitä, että myös ohjelmamaiden tulee olla osa Euroopan ohjausjaksoa. Minä kirjaan ylös teidän huomionne ja minä todella olen valmis pohtimaan sitä, miten voisimme paremmin yhdistää tuon tavallisen talouspolitiikan koordinaatiomme sitten tämän ohjelmatyön kanssa, jota ohjelmamaissa tehdään nyt vastikään hyväksytyn Tupac-lainsäädännön puitteissa täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että kaikkien tulee sitoutua tähän työhön. Ja komissiossa näemme, että äh, äh, uusi äh, talouden ohjausjärjestelmä ei todellakaan perustu sanktioihin, ei vaan kumppanuuteen komission ja jäsenvaltioiden välillä. Ja todella haluan olla niin hallitusten kuin parlamenttienkin kumppani. Näin saamme kaikki tahot sitoutumaan tähän yhteiseen työhömme kasvun ja työpaikkojen puolesta Euroopassa. Hyvät naiset ja herrat, kiitos tästä todella runsas sisältöisestä syvällisestä keskustelusta. Yhteistyömme jatkuu. Thank you very much, uh, Vice President Ren Commission. Kiitoksia komission varapuheenjohtaja Andor seuraavaksi olkaa Madam Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin teidän kysymyksenne joka liittyy tähän vaihtoehtoiseen kasvuselvitykseen. Varapuheenjohtaja Reen oli mukana keskustelussa tämän asiakirjan osalta, mutta minun omat kommenttini nyt seuraavaksi. Kriisin aikana, kun taantuman dynamiikka on hyvin hankalaa ennustaa, tietysti on vaikeaa saada selville, miten kriisi nivoutuu pitkän aikavälin tähteisiin, joista puhuttiin vuonna 2010, mutta ei tätä tajuttu vasta viime aikoina, että jotkut indikaattorit kulkevat väärään suuntaan. Eli työllisyys on heikentynyt ja monissa maissa köyhyys lisääntyy. Viimeisen kahden vuoden aikana lähestymistapamme on ollut se, että löydetään uusia välineitä – sen sijaan, että alennetaan kunnianhimoa. Jos havaitaan, että lippulaivahankkeen toimet ovat riittämättömiä, varsinkin kun on nähty nyt tämä uusi taantuma ja erot euroalueella, niin meidän täytyy nyt löytää uusia välineitä ja varmistaa, että me pääsemme takaisin oikealle tielle. No sitten välineet, ovatko ne riittäviä se tullaan näkemään lähiaikoina. Ja komissio analysoi edelleen tilannetta ja katsoo, millaista edistystä on, edistystä on tapahtunut kehityksen suhteen. Ja sitten vuoden kuluttua seuraava komissio sitten voi tehdä vähän tarkempia johtopäätöksiä jonkinlaisen väliarvioinnin tilanteesta. Mutta Erityisesti nuorisotakuu on tärkeä väline. Zalba viittasi siihen. Meidän täytyy varmistaa, että sillä saadaan aikaan tuloksia nopeasti ja täytyy varmistaa, että varat saadaan käyttöön ripeästi. Ja näiden suunnitelmien jälkeen täytyy saada myöskin toiminnalliset suunnitelmat koskien nuorisotyöllisyysaloitetta. Meillä on 6 miljardin väline sosiaalirahaston lisäksi. Ja uusi budjetti käytetään näihin tarkoituksiin, mutta monissa maissa täytyy sanoa, että on vielä varoja käyttämättä juuri päättyneeltä rahoituskaudelta. Ja täytäntöönpano sosiaalirahaston osalta on noin 66 prosenttia. Tästä juuri puhuttiin eilen talousarvion valvontavaliokunnassa. Ja Tälläkin tavalla voidaan edistää erinäisiä hankkeita, joilla tuetaan nuorison työllisyyttä. Meidän täytyy toimia siten, että tähtäämme kestävään teolliseen toimintaan ja yrityksiin Euroopassa. Ja siksi on ollut tärkeää tehdä viime vuosina yhteistyötä varapuheenjohtaja Tajanin kanssa – koskien uudenlaista teollisuuspolitiikkaa. Strategia ei vielä ole saatu päätökseen, työtä täytyy vielä jatkaa. Ja meidän täytyy varmistaa, että meillä on ihmillistä pääomaa teollisessa hankkeessa. Se on keskeinen asia, kun ajatellaan työllisyyden ja työpaikkojen kestävyyttä. Me voimme edistää yrityksiä Me olemme katsoneet nyt makrotaloudellisia tekijöitä viime aikoina ja uudella rahoituskaudella työllisyys- ja sosiaaliinnovaatio ohjelma saa riittävästi rahoitusta, jotta sillä voidaan tukea mikroyrityksiä EU:ssa. Ja Euroopan sosiaalirahasto on myöskin rahoituslähde monille hankkeille, joilla voidaan vahvistaa näitä toimia ja tukea esimerkiksi naisten yrittäjyyttä. Esimerkiksi Italiassa tämä on tärkeä hanke ja muissakin Etelä-Euroopan maissa. Sitten ranskalainen kollega teki huomion liittyen rahaliiton sosiaalisen ulottuvuuteen ja tulostauluun, joka otettiin hiljattain käyttöön. Me toivomme, että tämä toimii hyvin ja toisin kuin maakohtaisissa suosituksissa täytyy katsoa, tarvitaanko vielä eh, vähän lisähiomista tässä kysymyksessä. No siihen palataan myöhemmin, mutta meidän täytyy vielä tulostaulua analysoida lisää. Sehän liittyy tähän laajempaan kontekstiin ja voidaan ottaa muitakin indikaattoreita kuin nämä viisi tärkeintä, joista juuri puhuin. Ren jo puhui Alankomaiden eläketilanteesta. Lisäisin vain, että vuonna 2012 vuosi oli hyvin tuottoisa, mitä tuli solidaarisuuteen sukupolvien välillä ja aktiivisen ikääntymiseen. Me osoitimme, että pystymme olemaan pidempään työelämässä. Kaikissa maissahan nyt edetään myös pidempään, pidempään sekä naiset että miehet. Ja se, että eläkeikä kytketään odotettavissa olevaan eläkeikään, niin se on tärkeää sekä miesten että naisten kannalta. Mutta kaksi vuotta sitten hyväksyttiin valkoinen kirja eläkkeistä. Me saimme hyvin paljon arvokkaita vinkkejä Alankomaista ja nyt olemme valmistelemassa konferenssia, joka järjestetään Brysselissä muutaman viikon kuluttua ja katsomme, millaista edistystä on tapahtunut valkoisen kirjan täytäntöönpanon osalta. Ja kysymykset, kuten eläkkeiden siirrettävyys on silloin esillä ja myöskin eläkeuudistukset, joita on toteutettu useissa jäsenvaltioissa. Niistäkin keskustellaan ja uskon, että hyvät mallit ja hyvät toimet nähdään innoituksen lähteenä muissa maissa, jotka ovat ehkä hiukan jälkijunassa. Sitten Ekosin kysymys. Voisin vastata nyt kysymykseen, jonka Unkarin edustaja teki. Jos otamme huomioon sen, mitä edustaja sanoi, komissio arvottaa myönteisesti kaikkia niitä muutoksia, joita on tehty sen eteen, että saadaan makrotalouden tasapaino Unkarissa ensinnäkin. Minä olen ihan varma, että Reen on ihan samaa mieltä kanssani tästä. Näin ollen komissio ehdotti, että te, lähdettäisiin korjaamaan Unkarin suurta vajetta alijäämää. Edustaja mainitsi myös kuinka käytettiin budjettia siihen menestyksellä. Työllisyyskysymyksistä on tilastoja, jotka osoittavat selvää paranemista, mutta ei pidä unohtaa, että näiden tilastojen takana on aina uusia tekijöitä, jotka tulevat mukaan kuvaan. Maahanmuutto, työvoiman, joka on kasvanut parin vuoden aikana Unkarissa, julkisuus julkiset yleiset palvelut ovat vahvistuneet voimakkaasti. Ei näitä tekijöitä pidä unohtaa. Komissio on sitä mieltä, että hallituksen pitää vähentää virkamiesten lukumäärää. Tämä on yleinen tendenssi kriisiaikoina. Eli, eli ei pidä kasvattaa virkamiesten lukumäärää, koska muuten ei päästä ulos tästä tilanteesta, miten luoda työllisyyttä, työpaikkoja, jos luodaan vain virkamiehille työpaikkoja, koska resursseja pitää aina käyttää asianmukaisesti. On totta, että on paljon painotettu koulutusta. Komissiolle se on myönteistä. Ja on ihan varmaa, että menneisyydessä oli puutteita siinä, miten käytettiin EUn resursseja, rahastoja. Eh, Viime aikoina Molemmat osapuolet, sekä komissio että Unkarin virkamiehet, ovat intensiivisesti tehneet työtä yhdessä, jotta voitaisiin hyvin hyödyntää resursseja, jotta ei menetettäisi käsistä tätä mahdollisuutta. Eihän tämä tarkoita sitä, että kaikki välttämätön olisi tehty. On todella tarpeellista jatkaa paljon vielä työtä tänä vuonna, koska on tullut paljon teemoja tälle vuodelle, jotka pitää ratkaista. Mutta kyllä tässä nyt voidaan suhtautua myönteisesti tähän rankkaan työhön, jota on jo tehty, jota Unkarissa on toteutettu ja on pystytty vähentämään resurssien hukkaamista ja se on vähentänyt kriisin olemassaolon vahvuutta viime aikoina. I don't know, uh, if, our... Uh, Kiitoksia. En tiedä, haluaisiko esittelijä vielä loppupuheenvuoron. Ilmeisesti ei. Selvä. Ehkä voimme päättää tämän konferenssin. Kiitoksia komission jäsen Andor, varapuheenjohtaja Rehn, kiitoksia teille kaikille, myöskin toisen puheenjohtajan Matsopoulosin nimissä. Tämä keskustelu vielä jatkuu illalliskeskustelulla kello 19. Euroopan puhemies tarjoaa illallisen Martin Schulz ja myös Kreikan parlamentin puhemies Pemarakis, eli nähdään kohta siellä.